ladies and gentlemen, we should... Hyvät naiset ja herrat, me aloitamme. Olemme jo kymmenen minuuttia myöhässä. Valitettavasti meitä on vähän jäseniä, mutta on paljon rinnakkaisia kokouksia eri valiokunnissa, joten tämä on johtuu herra Savakaakisin hyvin tärkeästä mietinnöstä. Ja sitten vaihdan kieltä Saksaan. Ensimmäinen kohta on tieto siitä, että tämäkin kokous lähetetään internetissä. Kysyn, sopiko tämä esityslista kaikille. Näyttää olevan. Joten jatkamme kohdalla kaksi ja esitän kysymyksen siitä, onko viime kokouksen pöytäkirja kunnossa vai onko siihen huomautettavaa. Ei näyttäisi olevan. Niin, nyt toivottaisin tervetulleeksi vierailijaryhmän ja pormestarin Kreikasta Stavrakakisin kutsumana Georg. Tervetuloa lämpimästi tänne aluekehitysvaliokuntaamme. Ja ehdottaisin, koska puheenjohtaja Hybnö ei voi vielä olla paikalla, että jätän kaikki viralliset puheenjohtajan ilmoitukset hänelle myöhempään ajankohtaan ja että siirrymme välittömästi käsittelemään Stavrakakisin mietintöä, joka on hyvin tärkeää. Se koskee Euroopan aluekehitysrahaston ja muiden rakennerahastojen tilanne, tilannetta ja tulevaa synergiaa tehokkuuden lisäämiseksi. Odotan innolla, mitä esittelijällä on sanottavana Georg, ole hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kun katsotaan tätä esitystä, EAKR ja muiden rakennerahastojen tilanteesta tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi. Siitä halutaan tietenkin kohdallisuuspolitiikalle lisää arvoa. Me haluamme vahvistaa EAKR ja kalastusrahastoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että toimet, joita integroidun suunnitelman mukaisesti pannaan täytäntöön, niin pyritään tehostamaan ja linkittämään läheisemmin muihinkin ratkaisumalleihin ja rakennerahastoihin. Eli muita rahaston varoja olisi tarkoituksena käyttää parempien tulosten aikaan saamiseksi. Ja lisäksi tällä pyritään myöskin varmistamaan parempi hallinnollinen toiminta. Tämän linkittämisen lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että kohesiopolitiikka sekä kalastusrahasto saataisiin yhdennetty liittyä tähän lähestymistapaan. Ja tämän virtan viivaistamisen myötä voidaan varmistaa, ettei synny entisen kaltaisia ongelmia. Hyvät kollegat, aikaa ei ole hirveästi käytettävissä, joten en aio käydä tätä tekstiä kohta kohdalta läpi, ja onhan se teillä tietenkin mustavalkoisella edessänne. Ehkäpä olisi järkevämpää toimia niin, että te otatte kantaa tähän tekstiini? Meidän tulisi puhua ainoastaan synergiasta eikä niinkään kohesiopolitiikasta yleisellä tasolla. Sellainen kiusaus minullakin oli, kun tätä tekstiä lähdin laatimaan. Meidän tulisi siis panostaa juuri tähän synergia-aspektiin. Kiitoksia. Ah, dankeschön. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Meillä on nyt Kirillov pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegaani herra Stavrakakisia erinomaisesta työstä. Tässähän on näin tärkeästä aiheesta kysymys, eli siitä, millä tavalla voidaan rakennerahastojen synergiaa parantaa ja tästähän usein puhumme. Tässä on joitakin ydinalueita, ongelmia ja me olemme aina olleet samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikan tarkoitus on tukea jäsenvaltioita ja niiden alueita. Me näemme kuitenkin, että usein vastaanottajat eivät ole selvillä – ja törmäävät vaikeuksiin silloin, kun puhutaan Euroopan rahastoista ja niiden käytöstä, koska on hyvin monimutkaisia menettelyitä. Meillä on kuitenkin erilaisia välineitä, joiden tavoite on yhteinen ja silloin pitäisi saada aikaan parempaa koordinaatiota. Siis pitäisi jollain tavalla, olisi tärkeää, että tätä yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin, mitä tulee johtopäätelmiin ja perusteluihin. Mitä tulee johdonmukaisuuteen ja eri sitten eri ongelmiin nykyisellä ohjelmakaudella haluaisin sanoa, että kaikkien välineiden pitäisi olla tosiaan sellaisia, että ne ovat toimivia vastaanottajien kannalta ja ne pitäisi integroida nykyiseen strategiseen ja lainsäädäntökehykseen niin, että voitaisiin saada mahdollisimman yhteiset säännöt ja menettelyt tulevalle ohjelmakaudelle. Tämä ei ole pelkästään sellainen tarve, joka herää nykyisestä kokemuksesta, vaan tässä on kysymys yhteistä Eurooppa 2020 strategiasta ja on se on erittäin tärkeää, että siitä keskustellaan tänä aikana. Sitten tässähän on kysymys uudesta taloushallintovälineestä. Ja tällaisen välineen tehokkuuttahan ei voida mitata, koska ne, niiden täytäntöönpano on eri vaiheissa eri jäsenvaltioissa – niiden tarkoitusta ei aseteta kyseenalaiseksi, mutta emme voi kieltää sitä, että niiden käyttö on rajoittunut tiettyihin instituutioihin valitettavasti ja siksi kaikki uudet ehdotukset pitäisi perustaa hyvin tarkoille arvioille. Ja ehkä eh, tässä suhteessa estettäisiin tarkistusta ja yleisesti sanoen haluaisin palata siihen, mitä sanoin alussa, eli tämä on erinomainen mietintö. Todella se tuo paljon ja uskon, että valiokuntamme... Dankeschön, Herr Kirillov. Der nächste Redner ist Herr Taxera. Kiitos sitten, Taxera. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O relatório... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tämä luonnos on hyvin tärkeä. Tässä on nähtävissä eräänlainen yhteenveto rakennerahastoihin, EAKRn erityisesti liittyen, mutta tässä katsotaan myöskin tulevaisuuteen, eli miten voitaisiin lisätä tehokkuutta ja synergiaa Sisällöllisesti tämä on tärkeä teksti, mutta myöskin sen työstämisen ajankohta on hyvin merkittävässä asemassa. Sillä kun katsotaan rahoitusnäkymiä vuosille 2013 jälkeisellä aikakaudelle, niin on tietenkin selvää, että tämän tekstin merkitys tulee olemaan hyvinkin suuri, erityisesti nykyisessä tilanteessa. Minä uskon, että tämä teksti antaa meille myöskin mahdollisuuden kantaa omaa kortemme kekoon synergian lisäämiseksi näiden rahastojen alalla. Ja haluaisin onnitella kollega Stafrakaakista hänen tekemästään työstä ja tässä yhteydessä saaneen vielä korostaa sitä, että hän on toiminut hyvinkin ponnekkaasti tätä tekstiä laatiessaan aiheesta järjestettiin myöskin erittäin mielenkiintoinen kuulemistiloisuus ja minä haluaisin varjoesittelijän ominaisuudessa esittää vielä muutamia täydentäviä ehdotuksia tähän tekstiin luonnokseen liittyen. Mutta tämä yhtenäinen, johdonmukainen lähestymistapa on ihan hyvä ajatus, sen, sitä voin tukea ja me tarvitsemme todellakin synergiaa ja tehostusta ja komission puheenjohtajallehan on lähetetty myöskin kirjelmä, jossa me toteamme, että me tarvitsemme tämän financial engineering ratkaisumallin kautta lisää tehokkuutta tähän toimintaamme. Eli sitä kautta voidaan tuloksia saada aikaiseksi. Olen tyytyväinen myöskin siihen, että täällä viitataan komission aikaansaannoksiin, eli että on perustettu eräänlainen EAKRn kohesiopuitteisto, johon kuuluvat myöskin maatalous- ja kalastusrahastot. Sitä kautta voidaan saada aluetasolla lisää synergiaa. Aluetasollahan varoja käytännössä käytetään. Lisäksi meidän täytyy muistaa myös nämä ristikkäisrahoitukseen liittyvät ehdotukset. Niin, synergiaa kaivataan ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että muit, muutkin tahot huomioidaan tässä toiminnassa. Se on hyvän hallintotavan mukaista työskentelyä Ja synergiasta puhuttaessa, niin minä haluaisin esittää omia ehdotukseni tähän tekstiin. Ehkäpä meidän tulisi tässä korostaa tätä eurooppalaista lisäarvoa ja millä tavalla tämä liittyy tähän kohesiopolitiikkaan. Ja haluaisin muistuttaa kollega Garian tekemästä tekstistä, joka liittyy vuoden 2013 jälkeiseen rahoituskauteen. Siellä viitataan tähän eurooppalaiseen lisäarvoon. Tekstissä sanotaan, että EU-tason menot tarkoittavat sitä, että tavoitteena ei ole rahojen uudelleenjako, vaan todellakin vahvan ja kestävän Euroopan aikaan saaminen olisi tietenkin tarpeen viitata toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen, koska sitäkin kautta voidaan synergiaa ja tehokkuutta lisätä. Mielestäni meidän tulisi korostaa enenevässä määrin myöskin EU 2020-projektiin, erityisesti kun puhutaan kokeiluhankkeista ja yhteinen strategia olisi hyvä mainita tässä tekstissä. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä todeta, että saaneen varmaan myöhemmässä vaiheessa vielä esittää jotain täydentäviä kommentteja, mutta yleisesti ottaen tämä teksti on kunnas, kunnossa. Minä uskon, että tätä kautta saadaan enemmän näkyvyyttä tälle tekstille ja aiheelle, ja niin kuin esittelijä itsekin totesi, hän haluaa lisää synergiaa Ja sitä kautta mekin tykönämme voimme tehostaa omaa toimintaamme. Kiitoksia. Ich darf die Kiitoksia. Nyt sanoisin seuraaville puhujille, että puhukaa aivan lyhyesti, koska 7-8 minuutin kuluttua komission jäsen tulee paikalle. Seuraavaksi Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς η παράκληση... Kiitos puheenjohtaja. Olette aivan oikeassa sanoissanne, että meidän on puhuttava lyhyesti, mutta että kaikilla pitäisi olla yhtä paljon aikaa. Haluan esittää asiani lyhyesti. Mitä herra Stavrakakisin mietintöön tulee, olen huolissani siitä, että että kohesio, siis kohesiopolitiikan näkökulmasta, siis sehän on sellainen asia, jossa itse olen ollut mukana viime aikoina. Mielestäni on suuri virhe keskustella tästä mietintöluonnoksesta ennen kuin, olen, ennen kuin itse johtopäätelmät on saatu jonkunnäköiseen päätökseen, mitä kuudenteen puiteohjelmaan tulee. Ja siksi olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on aivan liian aikaista, mutta ymmärrän tietysti, miksi tämä mietintöluonnos on tehty, mutta minulla on kaksi suurta vasta lausetta. Ja ensimmäinen koskee kohtaa neljä Stavrakaakisin mietinnössä jossa hän puhuu siitä, että priorisoinnit pitäisi, niitä pitäisi selkeyttää huomattavasti, koordinoida entistä paremmin, ennen kaikkea mitä rahoitukseen tulee. Ja hän puhuu siitä, että joillakin aloilla rahoitus on riittämätön. Ja toinen kohta, jonka haluan mainita, on se, jossa hän puhuu kriisistä, jonka, jota Eurooppa kokee parhaillaan. Ja hän puhuu tarpeesta saada aikaan rahoituksellista kuria, parempi rahoituskuri. Jos katsomme tilannetta, jossa jotkut maat ovat ja jotka ovat, elävät hyvin suurissa vaikeuksissa ja joita mahdollisesti rangaistaan, niin silloin näemme, että tämä koko hanke on uhattuna. Kiitos. Sean Kelly, ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Sean Kelly, en näe häntä, mutta tiedän, että hän on paikalla. In the corner. Uh, Mr. Chair, with respect to... Täällähän minä perimmäisessä nurkassa piilossa. Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Onnittelut esittelijän erinomaisesta työstä. Minun mielestäni hän todellakin osoittaa, missä tällä hetkellä mennään erityisesti viitaten EU 2020 strategiaan ja kohdissa 10 ja 11. Niissä hän vaatii yksinkertaistamista ja siitähän todellakin on kyse EU 2020 strategiassa eli byrokratian vähentäminen 25 prosentilla. Hän viittaa myöskin kaiken tasoisen politiikan koordinointiin ja sen tehostamiseen silloin, kun politiikka panan täytäntöön ja arviointeja tehdään. tämä pitää toteuttaa tehokalla taho, tavalla ja erityisesti tässä korostetaan tuloksellisuutta. Kyse ei ole näistä mekanismeista, vaan siitä, mitä saadaan aikaiseksi, ja tähän esittelijä viittaa. Mielestäni tämä on hyvä asia, ja näin voidaan saavuttaa myöskin EU 2020-strategiassa, ja mitä mekin olemme esittäneet toivomuksenamme. Kiitoksia. Thank you very much, Shen, And now Lambert. Kiitos, ja nyt sitten seuraavaksi Lambert van Nistelrooy. Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon. Kollega Teixeira jo vei sanat suustani. Minä haluaisin viitata tekstin viimeisimpiin kappaleisiin. Täällä siis todetaan, että meidän tulisi integroida tuet tehokkaalla tavalla. Se on melkoinen vallankumous, jos ajatellaan sitä, millä tavalla nykyään on tapana toimia. Täällä viitataan muun muassa siihen, että esimerkiksi kohdassa 13, että meidän pitäisi saada aikaiseksi yksi kokonaisvaltainen operatiivinen ohjelma, joka kattaa erinäiset rahastot. Se on melkoinen muutos nykyiseen lähestymistapaan liittyen. Jos nyt todellakin halutaan saada jotain tällaista aikaiseksi, meidän täytyy muistaa, että eri projekteilla on omat toimintayksikönsä eri alueilla ja tämä yhtenäistämisprosessi ei välttämättä ole helppo, mutta tehän viittaatte tekstissäne siihen, että tässä korostuisi tämä alueellinen ulottuvuus. Viime viikolla yleisten asioiden neuvosto kokoontui ja silloin todettiin, että meidän tulisi löytää sellaisia ohjelmia, joihin saadaan rahoitusta useammista rahastoista. Minä uskon, että tämä onnistuu myöskin tämän tekstin pohjalta. Mutta minun mielestäni tämä teksti tote, todellakin luo eräänlaisen tärkeän peruskiven tälle jatkokeskustelulle ja haluaisin muistuttaa todellakin viime viikon yleisen asioiden neuvoston käymistä keskustelusta. Kiitoksia. Vážená pane předsedkyně, dámy a pánové, já bych také chtěl pochválit zpravo... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös onnitella osaltani esittelijää siitä, että hän on tehnyt hyvin ansiokkaan yhteenvedon ehdotuksista. Ja pidän myös hyvänä sitä, että hän korostaa parempaa joustavuutta ja koordinointia eri rahastojen välillä ja myös sellaisten toimien välillä, joita on TEN verkostoissa. Ja puiteohjelmaa, joka koskee kilpailua. Mielestäni on myös erittäin tärkeää, että on yhteiset säännöt sille, miten näitä eri rahastoja hallinnoidaan mitä tulee esimerkiksi siihen, että käytetään maatalousrahastoa ja sitten toisaalta mitä tulee alviin. Herra Van Nistelrooy, joka otti esille ongelman, joka liittyy kohtaan 14 ja rahoitukseen mielestäni säännöt ristiinrahoituksesta, joka koskee ristiinrahoitusta, niin niiden sääntöjen täytyy olla hyvin selkeitä. Tässä on mainittu joitakin esteitä, mutta en tiedä itse asiassa mikä, mistä prosenttiluvusta tai summasta tässä on kysymys. Ja viimeinen kohtani koskee kumppanuuksia, koska uskon, että kun luomme näitä ohjelmia ja niin silloin on pidettävä mielessämme loppukäyttäjät tai ne, jotka ohjelmista hyötyvät viime kädessä ja siitä, että heidän on pidettävä, voitava suhtautua hallinnointiin. Kiitos. Ehkä haluatte esittelijänä sitten päättää keskustelun. Ki- Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä erittäin hyvistä kommenteista. Eipä muuta. So this, I... Kiitos. Ja näin ollen haluaisin sitten päättää tämän kohdan neljä käsittelyn esityslistalla. Ja ainoa päätös, joka tänään on tehtävä, on päätettävä tarkistusten jättämisestä. Eli kolmas kolmatta kello 12, eli meillä on hyvin vähän aikaa käytettävissämme niin, että voimme ajoissa äänestääkin tästä. Ja näin ollen voimme siirtyä sitten esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa on kysymys keskustelusta komission jäsen Laslo Andorin kanssa. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette tullut kertomaan näkö, näkemyksistänne, visioistanne, mitä tulee kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheita haluaisin antaa puheenvuoron teille, niin että voitte pitää alkupuheenvuoronne. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Olen erittäin kiitollinen saamastani kutsusta tähän kokoukseeni niin- ja olen iloinen voidessani keskustella kanssani siitä, millä tavalla EU-ssa tilannetta voidaan kohentaa kriisin jälkeen. Me todellakin tarvitsemme sellaista kohesiopolitiikkaa, joka vastaa niihin haasteisiin, joita me paraikaa kohtaamme – ja sen pitää todellakin huomioida myöskin käytettävissä olevat varat. Ja siksipä haluaisinkin alkuun kertoa teille omista näkemyksistäni tähän aiheeseen liittyen. Vaikkakin pahin kriisi on takanapäin ja kasvun näkymiä on havaittavissa useimmissa maissa, niin silti EU-ssa tilanne on haastava. Erityisenä riskinä on se, että vaikkakin kasvun tielle päästään, niin silti yhä useammat jäävät työttömäksi. Vaikkakin ennusteet kasvuun liittyen ovat hyvät ja muutenkin tilanne näyttää valoisammalta, niin silti työllisyystilanne ei ole niin valoisa. Me tarvitsemme siis todellakin hyviä kvalifika- kvalifikaatioja. Erityisesti komissio on sitä mieltä, että korkeakoulutettujen työpaikkojen määrä tulee kasvamaan suuressa määrin ja erityisesti 12 miljoonalla tulee laskemaan sellaisten työpaikkojen määrä, joihin ei tarvita niin suurta kvalifikaatiota. Nuorisotyöttömyysaste on 21 prosenttia, se on suuri ongelma, erityisesti Baltiamassa ja Slovakiassa työttömyysaste on 31 prosenttia ja Espanja jossa tilanne on vielä dramaattisempi, niin siellä nuorisotyöttömyysaste on 40 prosenttia. Ja lisäksi meidän täytyy taistella myöskin köyhyyttä vastaan. Te tiedätte, että noin 80 miljoonaa eu kansalaista elää köyhyysrajan alla ja alapuolella. Ja vuonna 2009 vuoteen 2005 verrattuna köyhyydessä elävien lasten määrä on kasvanut haasteita löytyisi vaikka kuinka monta, mutta te tiedätte, että me olemme hartian voimin tarttuneet näihin haasteisiin EU 2020-strategian kautta. Me haluamme saada mahdollisimman tehokkaita poliittisia päätöksiä aikaiseksi sekä EU-tasolla että kansallisella ja alue- ja paikallistasolla. Me tarvitsemme todellakin tasapainoista budjetointia. Se on ollut ongelmana viime vuosina, mutta minun mielestäni se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tarvitsisi todellakin panostaa julkisella sektorilla investointeihin kohesion vaalimiseksi ja kasvun aikaan saamiseksi. Tämä onnistuu vain ja ainoastaan aktiivisen politiikan kautta ja tehokkaalla rahastoin varojen käyttöön antamisella. Meidän täytyy kuitenkin vain tehostaa varojen käyttöä, käyttää niitä paremmin. Ja minun mielestäni se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tulee panostaa ja tunnistaa keskeisimmät haasteet osallistuvan kasvun aikaan saamiseksi. Meidän tulee tukea niitä, jotka todellakin tarvitsevat tukeamme. Ja meidän tulee myöskin lisätä tehokkuutta sen suhteen, miten julkisia varoja käytetään hyväksi. Jos me voimme vastata näihin kolmeen haasteeseen, niin minä uskon, että sitä kautta EUn kohesiopolitiikka voi kasvaa vakalta pohjalta. Kollega Haan ja minä olemme osa, useampaan otteeseen esittäneet komission lähestymistavan, jotka löytyvät viidennestä kohesioraportista. Näillä me pyrimme vastaamaan näihin esitettyihin kolmeen haasteeseen Eli ehdollisuus, kestoimien keskittäminen, tehokas varojen käyttö, yksinkertaistaminen ja tehokas varojen käyttö. Arvoisat kollegat, minulla ei ole paljon aikaa käytettävissäni, mutta haluaisin ottaa esille sosiaalirahaston merkityksen tässä toiminnassa – ei varmaankaan ole mikään yllätys, jos totean, että tehokas kohesiopolitiikka perustuu todellakin vakaaseen sosiaalirahastoon, koska sitä kautta saadaan työllisyyttä ja sosiaalitoimintaa ja osallisuutta tehostettua. Rahaston tarve on selkeä. Sosiaalirahaston kautta saadaan kansallisia toimintamahdollisuuksia erityisesti köyhissä maissa tehostettua ja sillä voidaan myöskin priorisointia tehostaa. Sillä on myöskin keskeinen merkitys innovointia silmällä pitäen ja parannettaessa yleistä hallintotoimintaa. Mutta minä uskon lisäksi, että meidän tulee saada vielä enemmän aikaiseksi. Olen sanonut useampaan otteeseen, että tämä rahasto voi saada parhaat tulokset aikaiseksi yhteistyössä muiden rahastojen kanssa, jos erityisesti tasolla tehdään tiivistä yhteistyötä. Me tiedämme, että tähän liittyy hyvinkin tehokas alueellinen ja alakohtainen ulottuvuus, ja siihen meidän tulisi perustaa työmme. Yli kaksi kolmasosaa projekteistamme ovat alueellisia, ja kansallisissa ohjelmissa on juuri tämä alueellinen ulottuvuus selkeästi nähtävissä, erityisesti Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa ja myöskin Itävallassa. Ja vuodesta 1997 lähtien sosiaalirahaston kautta on voitu tukea juuri alueellisia osallistuvuusprojekteja omin ratkaisumallein, esimerkiksi alueellisin työllisyyskumppanuuksien ja yhtenäisten toimintamahdollisuusohjelmien kautta. Tarkoituksena on tukea alueellisia työllistämistoimenpiteitä sekä alue- että paikallistasolla. Ja yli 9 miljoonaa euroa on korvan merkitty tällaisten kumppanuussopimusten toteuttamiseksi alue- ja paikallistasolla. Olen samaa mieltä valiokunnan esittämän kannan kanssa, että vahvistamistoiminnan toiminnan pitäisi perustua juuri siihen, että koordinaatiota muiden rahastojen kanssa tehostetaan. Me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa EU 2020-strategian sa- sa- saavuttamiseksi. Minulla on suuria odotuksia myöskin esitettyihin ratkaisumalleihin liittyen. Minun mielestäni meidän tulisi sitä kautta EUn kohesiopolitiikkaa tehostaa ja saada vielä suurempaa synergiaa aikaiseksi EU-tason ja kansallisen alue- ja paikallistason toimien välillä. Ja virtaviivaistamisen kautta voimme varmistaa sen, että me voimme välttyä nykyisiltä päällekkäisyyksiltä siitä on hyötyä niille, jotka saavat näitä varoja loppujen lopuksi käyttöönsä. Mitä tulee rahaston alueelliseen ulottuvuuteen, niin siinä pitää tietenkin ottaa tavoitteen asettelu selkeästi käyttöön. Me tarvitsemme selkeitä tavoitteita, jotka ovat suurempien tavoitekokonaisuuksien kanssa johdonmukaisia. Me tiedämme, että tilanne on hyvin monimutkikas ja me tarvitsemme myöskin kohdennettuja toimenpiteitä. Mutta minä uskon, että me tarvitsemme todellakin lähe, laaja-alaista lähestymistapaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja integroidulla tavalla me voimme vastata näihin haasteisiin, jotka liittyvät työllistymiseen, työllistymiseen liittyviin tavoitteisiin. Minä toivoisin toki, että osallisuus korostuisi. Meidän pitäisi saavuttaa sekä köyhyyden vähentämisen tavoitteet että myöskin työllisyystilanteen parantamisen liittyvät tavoitteet erityisen tärkeää tässä yhteydessä on viittaus EUn romaniyhteisöön. Me tarvitsemme tietenkin, meidän täytyy muistaa, että monesti sanotaan, ettei välttämättä tilanne helpotu sillä, että me muuttaisimme tätä lähestymistapaamme tähän suuntaan, jota juuri esittelin. Minä en ole samaa mieltä tästä. Meidän tulisi todellakin ottaa huomioon saavutetut tulokset, ja minä uskon, että sitä kautta juuri jokaisen äh, tuensaajan tilanne helpottuu. Tärkein asia tässä yhteydessä on luotettavuus. Jos budjettiallokointi ei huomioi EUn asettamia tavoitteita, niin onko kukaan rohkea, riittävän rohkea tarttuma niihin haasteisiin, jotka liittyvät EU 2020-strategiaan ja kohesiopolitiikkaan? No tuskinpa. Meidän täytyy panostaa inhimilliseen pääomaan. Sitä kautta voimme osallisuutta ja työllisyystilannetta parantaa ja saavuttaa EU 2020-strategian tavoitteet. Ja luotettavuus säilyy ja uskottavuus säilyy vain ainoastaan sitä kautta, että meillä on selkeä ö, sosiaalipoliittinen lähestymistapa. Yksinkertaista ratkaisua ei toki tähänkään löydy, mutta jotain ehdotuksia voitaisiin esittää. Kohesiopolitiikan liittyen liittyvän rahoituksen osuus on laskenut 40, 40 prosentista 20 prosenttiin viimeisen 20 vuoden aikana. Tähän tietenkin on vaikuttanut myöskin kalliiden infrastruktuurihankintojen toteuttaminen uusissa jäsenvaltioissa, mutta ilman kohesiorahoitustakin tämä osuus on laskenut huomattavassa määrin. Tarkoituksena on korostaa sosiaalisia arvoja, inhimillistä pääomaa ja komissio on sitä mieltä, että me emme voi riskeerata tätä tilannetta. Meidän tulee panostaa juuri työllistymispolitiikkaan ja osallisuuteen, koska muuten ne jäävät marginaaliseen asemaan. Ja Kuten sosiaalirahastosta ja kohesiopolitiikasta vastaava komisarki on sanonut, niin minäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi tarjota kaikille eurooppalaisille paremman tulevaisuuden. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi käyttää hyväksi kaikkien välineiden mahdollisimman laaja synergia. Ja se edellyttää riittävän tehokkaita välineitä ja selkeitä päätöksiä. Kriisi on tuonut mukanaan muuttuneen toimintakentän ja meidän täytyy löytää uudenlaiset mahdollisuudet vastata näihin ongelmiin. Ja minä todellakin toivon, että tekin voisitte valiokuntana ja koko parlamenttina tukea minua tässä työssäni jatkossa. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle ja sitten aplodit. Elisabeth Schröter on ensimmäinen puhuja keskustelussa. Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön. Äh, Kiitoksia kovasti. On hienoa, että pääsitte paikalle. Ja minä mainostankin tässä heti omaa asiaani. Tänään kello 18.30 järjestämme sosiaalirahastoa koskevan todella hienon näyttelyn. Ja sinne varmasti voivat tulla myös sellaisetkin, jotka ovat muissa valiokunnissa, jotka eivät tunne ESF, niin hyvin, koska aivan kuten komission jäsenkin sanoi, kyseessä on väline, joka vaikuttaa paikallisella tasolla. Se on hyvin tärkeä. Ja jos oikein muistan, niin meidän piti oikein kehottaa edellistä komissiota saamaan tai tuomaan tämän ESFn paikallistasolle Juuri parlamentti tähän pyrki ja tämä valiokunta oli se, joka otti tähän mukaan sanat paikallinen, alueellinen. Ja nykyinen komissio on käsitellyt asioita eri tavoin paremmin. Ja ESFllä on juuri tällainen erityinen paikallinen ulottuvuus. Ja nyt pitää katsoa, kuinka onnistumme siinä, että saamme toisaalta yhteiset puitteet, yhteiset rahoituskriteerit ja toisaalta meidän täytyy yhdistää tähän sitten tämä paikallinen yksilöllinen lähestymistapa, joka ESFllä on. Eli mitä mieltä olette tästä yhdessä Hanin kanssa? Ja sitten toinen huomioni koskee puheenne loppuosa Usein tähän liittyy väärinymmärryksiä siitä, että halutaan lisää sosiaalirahastoa. Tämä ei vai tarkoita aina sitä, että rahoitusta lisättäisiin, vaan että siirretään rahoja paikasta toiseen. Hän ei halua tässä määrätä liikaa jäsenvaltioille sitä, kuinka ne toimivat, ja jäsenvaltiot ovat usein sanoneet, että ne haluavat tehdä päätöksen itse. Eli miten voidaan ratkaista tilanne siitä, että todella saadaan ESFn rahast, rahoitus turvattua tässä kriisin jälkeisessä tilanteessa niin, että voidaan todella saada aika lisää työpaikkoja ja kitkeä köyhyyttä. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin alustustanne. Todettakoon heti alkuun, että minä todellakin kannatan sitä, että sosiaalirahastosta tulee kohesiopolitiikan kulmakivi. Tuskinpa kukaan eriävää mielipidettä täällä esittäisikään. Mutta olisin kiinnostunut muutamasta seikasta. Kun ESSF pannaan kansallisella alueellisella tasolla täytäntöön toivottavasti, niin sehän huomioi monen monet alat, esimerkiksi van, vanhojen vankilasta vapautuneiden henkilöiden integroiminen työmarkkinoille, maahanmuuteen yhteiskunnallinen integrointi ja niin poispäin. Eli monia, monia asioita tällä yritetään kattaa. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitkä ovat teidän painopistealueenne alueenne tulevaa ESR huomioiden, eli mihin suuntaan te olette menossa. Siitä olen kiinnostunut. Ja sitten toinen kysymys, joka minua on mietityttänyt, niin ehkäpä olisi käytännön tasolla paikallaan, jos ESR-projektit voitaisiin paremmin linkittää EAKR-projekteihin. Eli jos ESR-projektissa on myöskin työllisyyspoliittinen ulottuvuus, niin siinä tapauksessa tällaista yhtenäis- yhteisrahoitusmahdollisuutta ei juurikaan ole olemassa. Joten kysyisinkin teiltä, että miltä tilanne näyttää tulevaa tukikautta silmällä pitäen. Ja sitten vielä yksi kysymys. Viittasitte kunnallis- ja paikallistason heikohkoon taloudelliseen tilanteeseen ja kysyisinkin teiltä, että aiotteko toimia jatkossa niin, että ESR toteutetaan jatkossa toisenlaisen yhteisrahoitusmallin pohjalta vai onko tarkoituksena jatkaa kuten nykyäänkin? Kiitoksia. Lambert van Nistelrooy, please. Sitten Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia. Arvoisa komissaari, täällä monet todellakin ovat vahvasti ajamassa sosiaalipolitiikkaa sen, mitä erin, erilaisimmilla aloilla – me tiedämme, että me voi hoitaa asioita keskitetysti. Me tarvitsemme todellakin laaja-alaista lähestymistapaa. Sen te tiedätte oikein hyvin. Nyt täytyy vain löytää hyvinkin tasapainoinen lähestymistapa. Eli tämä horisontaalinen luonne pitää huomioida ja linkittää nämä eri pilarit toisiinsa. Minä uskon, että sitä kautta todellakin voidaan varmistaa eurooppalainen vahva lähestymistapa. Mutta niin kuin täällä tuli jo todettu, on todettu, niin kyllähän kansallisellakin tasolla voidaan tehostaa toimintaa, eli käyttää tehokkaammin sosiaalirahastoa hyväksi. Eli kyllä EPPn väki on valmis tukemaan teitä tällä tiellä. Sitten toinen seikka. Niin kuin edellisissäkin kokou- yhteisessä kokouksessa me totesimme, niin kun huomioida nämä laajat ratkaisumallit, niin miten voimme varmistaa, että alue- ja paikallisviranomaiset voivat käytännössä toteuttaa tällaista integroitua ratkaisumallia? Meidän mielestämme pitäisi olla mahdollista käyttää näitä varoja laaja-alaisesti hyväksi, mutta nyt tällä hetkellä tilanne on vielä se, että rahastojen välillä on olemassa selvä rajanveto. Te viittasitte viime viikon yleisten asioiden neuvoston kokoukseen ja sanoitte, että tässä tarvitaan todellakin tällaista laaja-alaisempaa lähestymistapaa. Meidän tulee kaikin keinoin välttää tyrhaa byrokratiaa, mutta muistuttaisin, että Saksassa löytyy 16 osavaltiota, jotka sitten taas toimivat aivan eriytetysti, he eivät tee juurikaan yhteistyötä. Jokaisella osavaltiolla on omat toimijansa, joten miten voimme varmistaa, että EU 2020 strategian mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa? Ja lopuksi vielä seuraava toteamus. Te viittasitte aivan oikeutetusti tähän romaaniongelmaan. Se on lähellä sydäntämme ja me toivomme, että näitä rahastoja käytetään tehokkaasti hyväksi ongelman ratkaisemiseksi. Meidän kokemuksemmehan ovat aluekehitysrahastoon liittyen sellaiset, että marginalisoidut vähemmistöryhmät voivat saada rahaston kautta tuettuja asuntoja käyttöönsä, mutta tilanne on muuttunut. Me emme ole saaneet aikaiseksi kovinkaan suuria muutoksia tilanteen parantamiseksi. Ehkä olen ymmärtänyt tilanteen väärin, mutta me tarvitsemme aivan toisenlaisen lähestymistavan ongelmien ratkaisemiseksi. Minä toivoisin, että meillä olisi jotain sellaista mustaa valkoisella, joka saisi käytännössä tuloksia aikaiseksi. Eli että me todellakin voisimme alueen paikallistasolla käyttää varoja tehokkaasti hyväksi. Eli voi, minä toivoisin, että tällä saralla saataisiin todellisia läpimurtoja aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you. Lambert, like to ask you. Kiitos. Haluaisin pyytää, että komission jäsen reagoisi näihin kommenteihin. Ensiksi kiitän siitä ja Schröteriä tästä näyttelystä, joka avataan tänään. Ja se esittelee ihmisiä konkreettisissa tilanteissa ja sitä myös, millä tavalla yksilön elämä saattaa täysin muuttua, jos heitä voidaan tukea ESR-projektein, ja jotkut esimerkit ovat mielestäni hyvin liikuttavia. Ja tietysti <clears throat> on olemassa paljon muutakin, mitä voidaan tällä tavalla näyttelyssä esiin tuoda, mutta on kuitenkin tärkeää, että tässä on tämä todellisen elämän ulottuvuus, eikä puhuta pelkästään politiikasta ja luvuista, numeroista – kuten esityksessäni. Vaikka tietysti täytyy keskustella myös näistäkin. Ja avainpolitiikkahan on Eurooppa 2020 strategia. Ja tämä on sellaista politiikkaa, jossa on asetettu painopistealueet tulevalle kaudelle. Ja tässä vaiheessa me yritämme löytää parhaan tavan toteuttaa Eurooppa 2020 strategiaa ja tällä tavalla löytää oikean roolin kansalliselle, alueelliselle ja paikallistasolle, eikä pelkästään niin, että mukana ovat hallitukset, vaan myös kansalaisjärjestöt olisivat mukana ohjelmien suunnittelussa. Se ei ole välttämättä itsestään selvää, koska jotkut elementit Eurooppa 2020 strategiassa ovat selkeästi kansallisia, minun oma päävastuuni on kasvupilari ja ESR on olemassa sen takia, että voimme eh, saada aikaan työllisyyttä, vastustaa köyhyyttä, edistää koulutusta. Ja tässähän on kysymys osallistavasta kasvusta ja kapasiteetista voida keskittää kohesiopolitiikan pyrkimykset yleisesti ottaen e, ennen kaikkea mitä tulee sosiaaliseen ulottuvuuteen ESRssä niin, että voidaan tällä tavalla esimerkiksi vastata työvoiman kysyntään kaikkein vaikeimmilla alueilla, joilla varat ovat hyvin rajoitettuja ja joilla hallituksilla on hyvin rajalliset varat investointeihin, siis silloin kun ne pyrkivät parantamaan omaa kilpailukykyään ja yrittävät saada aikaan kehitystä. Siksi uskon, että ESR ei voi olla pelkästään tuijottaa aluetta. Joskushan alue tietysti saattaa olla liian suuri. Meidän on pystyttävä etenemään siten, että me hyvin tarkoin keskitymme eri rahastojen koordinointiin. Uskon myös hyvään koordinointiin ja parempaan koordinointiin, mitä näihin rahastoihin tulee, siis entistä parempaan koordinointiin. Ja siksi olen sitä mieltä, että yhteinen strategiapuite on erittäin tärkeä. Se on tärkeää meille. Siis meidän on tärkeää tietää, minkälaisia minkälaisia varoja me suljemme pois. Ja on tärkeää myös löytää sellaiset vastaanottajat, jotka voivat lähestyä näitä rahoitusmahdollisuuksia hyvin selkeästi niin, että siellä tiedetään, mikä rahasto palvelee mitäkin tarkoitusta ja minkälais, millais, mitkä resurssit voivat palvella niiden omaa kehitystä ja saavutuksia. Painopistealueet vain toistaakseni, mitä Eurooppa 2020 strategiaan tulee, tavoitteisiin tulee, ne on tuotu hyvin selkeästi esille. Kysymys on siitä, millä tavalla me teemme kaiken tämän koska näkökulmastani ei riitä, että yksinkertaisesti sanotaan, että kaikkien maiden on yritettävä täyttää 2020 tavoitteet, koska haasteethan ovat laadullisesti hyvin erilaisia. Mitä esimerkiksi tulee työmarkkinoihin, jotkut ovat yhteisiä, esimerkiksi mitä tulee kysymykseen ikäänty- ikääntymiseen, nämähän ovat sillä tav- siihen, millä tavalla työmarkkinat on sopeutettu työvoimaan. Ja päinvastoin, siis tässä on kysymys siitä, että on, on kysymys koulutuksesta, elinikäistä oppimisesta, ammattikoulutusmahdollisuuksista, joita työvoimalle on tarjolla, jotta ne, se voisi pysyä aktiivisena ennen kaikkea silloin, kun eläkkeelle lähdöt lisääntyvät. Me emme pelkästään tarvitse ponnisteluja tarjontapuolelta, vaan meidän on tuettava myös kestävää kysyntää, mitä tulee kaikkiin työntekijöihin, vähemmistöihin, jos on suuria eroja ja työllisyyskriisi joillakin alueilla. Mitä tähän näihin yleisiin aiheisiin tulee, niin niiden siis hyvin horisontaalisiin aiheisiin, niin on olemassa tietysti hyvin erityisluontoisia ongelmia tietyillä alueilla, kuten aikaisemmin mainitsin. Esimerkiksi romanit. Ja se ongelmahan on hyvin tyypillinen tietyille alueille, tietylle, maa, tietylle maaryhmälle, vaikka koko asiasta on tullut hyvin eurooppalainen, eikä eivätkä Euroopan rajat enää merkitse mitään, kun yritämme tälle ongelmalle löytää ratkaisun. Haluaisin korostaa sitä, että meidän on kehitettävä sellainen tilanne, jossa ei pelkästään saa voida yhdistää EU-rahastoja, vaan myös EU-rahastoja ja muita rahastoja. Haluaisin täälläkin toistaa sen, että tapa, jolla uskon, että ESR on vahvistettava. Siis tässä on kysymys keskittämisestä, molemminpuolisesta, paremmasta ymmärtämyksestä sen suhteen, mitä, mikä rahaston tarkoitus on. On kysymys myös eri varojen yhdist- resurssien yhdistämisestä myös yksityissektorilta ja eri pankkien taholta, esimerkiksi mitä tulee eip jotta voidaan tällä tavalla parantaa rahoitusmahdollisuuksia – niin, että voidaan tällä tavalla täyttää ennen kaikkea 2020 strategian tavoitteet. Me tulemme seuraavien rahoitusnäkymien aikana, meillä tulee olemaan rajo, rajallisesti varoja käytettävissämme, mutta voimme kuitenkin paremmin yhdistää varamme mahdollisiin yksityissektorin resursseihin – ja haluaisin vielä katsoa eri mahdollisuuksia kehittää finanssihallintoa. Olen puhunut useiden ministereiden kanssa ja viranomaisten kanssa ja työllisyyspääosasto oli hyvin tiiviisti mukana siinä, että kun kartoitettiin esteitä ja yritettiin jouhentaa ESRn käyttöä. Mukaan lukien yhteisrahoituskapasiteetti, hallintokapasiteetti, ja hallitusten on yritettävä hoitaa kaikki tämä ja päätettävä myös parhaiden ma- hankkeiden valinnasta kussakin maassa – jos ei Romaniassa voida paremmin hyödyntää varoja, niin maa tulee menettämään mahdollisuuksia. Niin, ehkäpä nämä vastaanotet voisivat olla suoraan yhteydessä komissioon. Minä uskon, että me voisimme saada aikaiseksi tällaisia väliaikaisia ratkaisumalleja tämmöisiä tapauksia varten. Uh, but we are not yet there to speak about... Uh, Emme ole vielä päässeet niin pitkälle, että voisimme puhua vaihtoehtoista konkreettisesti. Kiitos. Sitten jatkamme koordinaattoreista. Hodge Flasak. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Minäkin olen hyvin tyytyväinen siihen, että voimme keskustella kanssanne näistä kysymyksistä valiokunnassamme. Olen yhtä mieltä siitä, että yksi prioriteeteistamme on se, että säilytetään työllisyys ja kaikkien ESRn toimien tulisi olla proaktiivisia. Eli tässä täytyisi katsoa aluemarkkinoiden tarpeita ja työvoiman soveltuvuutta. Ja lisäksi tämän rahaston toimien tulisi täydentää esimerkiksi aluekehitysrahaston ja muiden rahastojen toimia, jotta voidaan parantaa pk-yritysten roolia ja lisätä yrittäjyyttä. Haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Kuinka näette, että aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa voidaan tulevissa hankkeissa kehittää. Kiitos. Mulțumesc. Hyvä Domnului uh, comisar pentru... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaaria tästä alustuksesta. Me puhumme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta ja tulevasta rahoituskaudesta – me haluamme tehostaa toimintaa kasvun virittämiseksi, työllisyystilanteen parantamiseksi ja kasva vakaaman eurooppalaisen talouden aikaansaamiseksi. Ja me tarvitsemme tähän sosiaalista osallisuutta. Se on erittäin tärkeä asia. Se liittyy toki aluepolitiikkaan. Ja niin kuin jo sanoin, niin tähän liittyy muutakin kuin ainoastaan tämä työllisyysaspekti. Sosiaalirahaston rooli on melkoinen, kun pyritään saavuttamaan 2020 tavoitteet. Ilman alueellisia toimintavälineitä 2020 politiikkoja ei voida panna tehokkaasti täytäntöön kansallisilla alue- tai paikallistasolla. On selvää, että sosiaalirahasto on keskeisellä sijalla silloin, kun talouskriisiä vastaan yritetään taistella. Tietenkin tarvitsemme aluekehitysrahastoakin. Ja nämä rahastot ovat toimineet rinnakkain hyvinkin ja näin tulisi jatkossakin tapahtua. Meidän täytyy varmistaa, että ne integroidaan horisontaalisella tasolla, koska se on kohesiopolitiikan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Te viittasitte myöskin varojen käytön parempaan koordinointiin ja siihen, millä tavalla näitä varoja voidaan laaja-alaisemmin käyttää eri jäsenvaltioissa. Te viittasitte puheessanne myöskin suoraan Romaniaan. Totesitte, että Romaniassa ei käytetä ainoastaan sosiaalirahastoa ja ettei varoja käytetä kokonaisvaltaisesti hyväksi. Ja nyt kysyisinkin teiltä, arvoisa komissaari, minkälaisiin toimenpiteisiin me täällä valiokunnassa voisimme ryhtyä, jos havaitsemme, että jokin unionin valtio ei kykene käyttämään kaikkia varasto, rahastovaroja hyväkseen. Kukaan ei tietenkään halua luovuttaa omia oikeuksiaan, mutta jos havaitsemme, että tämä käyttöaste on huono, niin meidän pitäisi pystyä puuttumaan tähän tilanteeseen. Me voisimme käyttää erinäisiä me voisimme käyttää mitä erinäisimpiä välineitä kunhan vain varmistamme, että me käytämme näitä välineitä tehokkaasti, jotta voimme välttyä siltä, ettei varoja olekaan seuraavalla ohjelmakäydellä enää niin paljon käytettävissä kuin aikaisemmalla kaudella. Kollegat, meillä on vielä viisi puhujaa listalla. Haluaisin, että esitätte vain kysymyksen, ettekä pidä pitkää puhetta, koska muussa tapauksessa emme ehdi äänestää ajoissa, eli 16.30. Bonjour. Herra komission jäsen, päivää. ESR hän seuraa eri hankkeita ja ennen kaikkea on tarkoitus, että se tekee sen pitkällä aikavälillä, joten se koskee kaikkia ihmisiä, etenkin sellaisia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Ja tässä on kysymys laadukkaasta lähestymistavasta. Siitä, millä, jos ajatellaan näiden hankkeiden kehittymistä, mielestäni tämä koko kehitys on hieman logiikan vastaista te puhutte siitä, että kehitys menee tai kasvu tuo mukanaan työpaikkoja. On kuitenkin paljon maita, joissa on talouskasvua, mutta ei työllisyys ole lisääntynyt. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia, jonka haluan muistuttaa teille, on se, että ESR ei missään tapauksessa saa luopua tästä sosiaalisesta hätätilan näkemyksestä. Tämä on mielestäni aivan elementaarinen ulottuvuus. Haluaisin myös korostaa sitä, että mitä strategian 2020 tulee, niin tässä on kysymys siitä, että 20 miljoonaa eurooppalaista pitäisi saada pois köyhyydestä. Köyhyys, eh, siis köyhyys lisääntyy räjähdysmäisesti ja Eurooppa ei voi eh, pelkästään tyytyä siihen, että te puhutaan kauniita asioita, tehdään ilmoituksia, vaan mitä haluatte saada aikaan konkreettisesti, millä tavalla ette painostaa jäsenvaltioita niin, että ne kunnioittavat omia sitomuksia. Olette muun muassa, sanoitte muun muassa sen, että köyhyys on sama kuin ihmisresurssien tuhlaaminen. Siis jos ihmisillä ei ole työpaikkaa, ja siis tehän puhutte köyhyydestä tai tuijotatte siinä ainoastaan ihmisen työllistettävyyteen. Jos ajatellaan, siis te ja siinä tapauksessa unohdatte esimerkiksi köyhät työntekijät, köyhät eläkeläiset, kaikki sellaiset ihmiset, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, nuoret, naiset, vähemmistöt. Kysymys on se, että pitäisikö ESRn kattavuutta laajentaa niin, että voitaisiin ottaa köyhyys huomioon kaikissa näissä muodoissa. Meidän on rohkaistettava synergioita, mitä ESRään tulee, ja haluaisin ottaa yhden ainoan esimerkin. On esimerkiksi vuok- vuokraus on lisääntynyt räjähdysmäisesti, millä tavalla, ja mitä tulee energia-alaan, niin meidän pitäisi, siis on selvää, että meidän pitää taistella köyhyyttä vastaan, mutta sitä ei voida tehdä ilman, että paikallisyhteisöt ja alueelliset yhteisöt ovat mukana. Ja myös ihmiset, jotka ovat köyhyystilanteessa. ja asunnottomia. Kuten herra Van Nistelrooy sanoi, mitä tulee tällaisiin yhteisöihin, jotka ovat syrjäytyneitä, rom, romanit ja niin edelleen, miten haluatte taata sen, että nämä yhteisöt voivat osallistua aktiivisesti toimintaan? Miten voitte taata myös kaiken tämän rahoituksen ja millä tavalla voitte horisontaalisesti estää köyhyyttä, koska kaikki tämä on elintärkeää, koska me olemme, elämme kriisissä, se on selvästi näyttävissä ja siksi on elintärkeää, että me voimme kaikille Euroopan kansalaisille taata sen, että julkisia palveluja julkiset palvelut turvataan ennen kaikkea se, maaseutu- ja syrjäytyneillä alueilla. Komission jäsenen voi antaa teille enempää kuin kolme minuuttia. No, yritän parhaani. No, totta puhuen, mitä kuulimme juuri äsken, niin nämä ovat tärkeitä huomioita, mutta en näin lyhyessä ajassa voi antaa teille tyydyttävää vastausta. Me keskitymme sekä työllisyyteen että köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen – tässä 2020 strategiassa. Me haluamme saada laajalaisempaa aikaiseksi, eli me haluamme panostaa sosiaaliseen osallistuvuuteen. Se tarkoittaa, että yhä useampia projekteja toteutetaan ja että myöskin laaja-alaisemmin voimme käyttää varoja hyväksi epätavallisten työsuhteiden kitkemiseksi te viittasitte aivan oikeutetusti tähän ongelmaan, mutta kyse on myöskin työmarkkinalainsäädännöstä ja siitä, minkälaista koulutusta nuoret omaavat, koska kysehän on erityisesti nuoria kohdanneesta ongelmasta. Ja mitä tulee eläkkeisiin, niin me paraikaa työstämme vihreää kirjaa aiheeseen liittyen. Olette seuranneet varmaankin sen valmistumista, mutta mitä ESRään tulee, niin se nyt ei tietenkään liity tähän eläkekysymykseen. Meidän täytyy tarjota sellaisia sosiaalialan palveluita sellaisille ryhmille, jotka ovat taistelemassa köyhyyden kanssa, joten meidän täytyy sitä kautta löytää kohdennettuja, kohdennettumpia ratkaisumalleja juuri näiden mainitsemien ongelmien ratkaisemiseksi. Olen kanssani myöskin samaa mieltä siitä, että tilanne on hyvin dramaattinen erityisesti tietyillä alueilla. Mutta juuri tästäpä syystä meidän tulee keskustella muistakin kysymyksistä kuin sosiaalirahastosta meidän täytyy katsoa myöskin globalisaatiorahastoa, sillä on olemassa sellaisia ongelmia, jotka ovat hyvinkin laaja-alaisempia, niin silloin tarvitaan juuri globalisaatiorahasto eikä niinkään sosiaalirahasto. Mitä tulee köyhyyden vastaiseen taisteluun ja työllisyystilanteen parantamiseen, Niin, täällä kysyttiin muun mm. muassa infrastruktuurista PK-yritysten roolista. Mielestäni tämä on selkeä esimerkki siitä, miksi me tarvitsemme koordinoidumpaa toimintaa EAKRn ja ESRn välillä. Ja sitten viitattiin myöskin näihin alueellisiin sopimuksiin. Minä uskon, että sitä kautta voidaan molempia rahastoja käyttää tehokkaammin hyväksi samojen tavoitteiden aika saavuttamiseksi. Mehän tiedämme, että tietyllä alueella työttömyys on suuri ongelma, joka ei välttämättä liity kvalifikaatioihin, vaan muihin kysymyksiin. Ja meidän täytyy parantaa infrastruktuuria, lisätä työ, yrittäjyyttä, ja se onnistuu vain ja ainoastaan tällaisten rahastojen avulla. Ja meidän täytyy todellakin taistella sosiaalista syrjäytyneisyyttä vastaan. On tietenkin sanomattakin selvää, että monet tekijät täytyy huomioida, jos haluamme saada tuloksia aikaiseksi ja jotta jäsenvaltiot ja alueet voivat saavuttaa EU 2020 strategiassa asetetut tavoitteet. Niin sitten tästä romanien kysymyksestä parlamentti ja muutkin toimielimet voisivat tunnistaa hyvin toimivat ohjelmat. Tietenkin komissio voi tehdä oman työnsä hallinnollisen kapasiteetin parantamiseksi. Tässä on olemassa ongelmia Romaniassa, mutta myös muuallakin. Mainittakoon Bulgaria, joka on tällä hetkellä hyvin ongelmallisessa tilanteessa. Ja EUsta löytyy muitakin alueita, jotka tarvitsevat laajempaa tukea. Mutta Ongelma voi liittyä myöskin siihen, ettei ole otettu käyttöön oikeaa ohjelmaa. Ja minä uskon, että poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen rooli voisi tässä korostua. Ja kun puhutaan sosiaalisesta osallisuudesta, niin minä uskon, että meidän tulee lähteä liikkeelle kouluttautumisesta, lisätä koulussa käyntiä, taistellaan syrjintää vastaan ja koulukeskeyttämistä vastaan. Ja juuri tällä saralla ESRllä on keskeinen rooli. Ensiksi edustaja Ankura Kakki, hänen jälkeensä Markus Piper Minuutti, mikäli mahdollista. Kirja Proedre, kun saamme Itsellä Kiitos hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä komission jäsenelle. Ensimmäinen kysymys on se, miten komission jäsen selittää sen, että useimmat työpaikoista, joita luotiin Kreikassa sosiaalirahaston varoin, olivat sellaisia työpaikkoja, jotka olivat, mitä sopimukseen tulee määräaikaisia, eivätkä pysyviä. Mitä Romanian esimerkkiin tulee, niin siis siellähän sanotaan, että kaikkia varoja ei ole voitu käyttää. Sama tietysti koskee Kreikkaa, kaikkia varoja ei voida käyttää, koska meillä ei ole asianmukaista hallintoa. Toinen kysymys komission jäsenelle koskee kilpailukykyä. Mehän kuulemme paljon tästä. Ja todennäköisesti 20. maaliskuuta tai siellä main äh, aiotaan so- tehdä sopimus. Kuten tiedätte komission jäsen, niin Euroopan unionissa on olemassa kilpailukriteerejä, joita on kunnioitettava. Ja koko joukko erilaisia toimia, jotka koskevat palkkoja ja työpaikkoja, työllisyyttä. Mitä te aiotte tehdä tai teette, mitä kilpailukykyyn tulee, kun näette, että nämä uudet sopimukset, jotka koskevat kilpailua, eivät ole tai menevät vastoin työpaikkojen luomista? Kiitos komission jäsen. Kun kuuntelin tässä joitakin kollegoita, en todella kadehdi teitä. Minusta näyttää siltä, että koulutuspolitiikka ja sosiaalipolitiikka olisi jo pitkän aikaa ollut jotakin eurooppalaista, mutta minun on varoitettava siitä, että meillä on liikaa odotuksia, jotka kohdistuvat ESRään. Tässä puhuttiin innovatiivisista rahoitusmalleista ja siitä, että ESRlle pitäisi antaa vakaa rahoitus ja puhuitte myös eurooppalaisesta lisäarvosta. Itse olen viidennen kohesiokertomuksen esittelijä. Haluaisin puuttua tähän viimeisen, eli lisäarvoon hieman syvällisemmin. Mitä tämä tarkoittaa, kun tarkastelemme koulun keskittyneiden määrää, vähemmistöjä, kodittomia, terveydenhuoltoa ja niin edelleen? Meillä on noin 10-20 euroa per asukas vuodessa käytössämme. Ja haluamme tällä kattaa kaikki nämä aiheet. Joten haluaisin todella tietää, missä tässä piilee eurooppalaista lisäarvoa. Missä on se vipuvaikutus, joka tästä vähäisestä rahasummasta huolimatta saa aikaan todella konkreettista lisäarvoa, eikä raha häviä tyhjään, vaan että saadaan aikaan todella jatkuvaa vaikutusta. Sean Kelly. Kiitos sitten Sean Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, for... Puheenjohtaja, ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa. Ensiksi haluaisin kiittää komission jäsentä. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että hän puhuu siitä, mihinkä esittelijämme herra Stavrakakis jo viittasi, eli yksinkertaisemista ja siitä, millä tavalla näitä rahoja hallinnoidaan ja käytetään. Ja tässähän puhutaan energia, äh, Eurooppa 2020 strategiasta. Mielestäni oli hyvin mielenkiintoista kuunnella sitä, mitä hän sanoi köyhyydestä, ja mikäli kuulin oikein, niin hän sanoi, että on olemassa enemmän köyhiä, jotka ovat köyhyysrajan alapuolella verrattuna tilanteeseen vuonna 2005. Ja haluaisin kysyä, miten voimme tämän esitellä suurelle yleisölle samalla kun käytämme valtavasti rahaa köyhyyden torjumiseen Euroopan unionin ulkopuolella, kun itse unionissa on köyhyyttä. Tämä on sellainen asia, josta haluaisin kuulla komission jäsenen puhuvan. Ja hän tietysti aivan oikein puhui myös sosiaalista osallistamisesta ja haluaisin mainita yhden seikan. Urheilu on ehkä yksi tärkeä tapa saada ihmisiä osallistumaan ja esimerkiksi paras tapa kehittää rauhanprosessia pitäisikö meidän käyttää urheilua tietyissä hankkeissa niin, että voisimme tällä tavalla saada osallistamista aikaan tietyillä alueilla, jossa tätä tarvitaan kipeästi Euroopassa? Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä komissaari, me kaikki haemme tuloksia, enkä epäile laisinkaan, etteikö alue- ja paikallistason ulottuvuus olisi se avain, jonka avulla saadaan tuloksen aikaiseksi. Minä tulen hyvin syrjäiseltä seudulta ja siellä työttömyysluvut ovat maan pahimmat. Mistä se johtuu? paikallistasolla näkee, mitkä ovat ihmisten todelliset tarpeet ja niistä voidaan lähteä liikkeelle. Eli alue- ja paikallistaso on mielestäni sopivin toimintataso. Siellä voidaan tuloksia saada aikaiseksi, eli työllisyyttä parannettua ja ESR-rahoja tehokkaammin käytettyä. Kasvu- ja työllisyyssopimus on eräänlainen säästösopimus, joten meidän täytyisi toimia enemmänkin ruohonjuuritasolla, eli alue- ja paikallistasolla. Viimeinen puhuja Alan Kadek. No? Haluatteko puhua? Okei, okay, ei. Thank you very much. Uh, well, uh... Kiitos. Menen Kreikkaan myöhemmin tällä viikolla, että siellä sitten minulla on mahdollisuus nähdä tarkalleen, mikä siellä toimii ja mikä ei toimi, mitä ESRään tulee. Mutta jotkut seikat, joita herra Ankorakis esitti, eivät ole mitenkään Kreikalle erityisiä, mitä ESRään ja ongelmiin menneisyydessä tulee. Siis ei, siellä ei saatu aikaan kestäviä parannuksia, mitä tulee esimerkiksi työpaikkojen luomiseen – ja meidän on ilman muuta yritettävä löytää ratkaisut tähän, koska on olemassa sellaisia ongelmia, jotka menevät pidemmälle kuin Kreikka. Se on yksi aivan keskeisistä seikoista. Ja meidän on tietysti käytettävä koulutusta, elinikäistä lähestymistapaa, ja me emme koskaan ole pitäneet tätä työtä valmiina millään tavoin, vaan se on vain osa vastausta – meidän on katsottava myös eri alueita, joilla näitä ongelmia on. Mutta kaikkeen tähän voin tutustua tuonnempana tällä viikolla Kreikassa, koska paras tapa on tutustua alueeseen paikalla. Mitä tulee Eera Alvesin viimeiseen kysymykseen, olin joulukuussa Portugalissa ja olen sitä mieltä, että Useimmat konkreettisista ohjelmista ovat sellaisia, että ne voi, niitä voidaan kehittää paikallisesti, koska siellä ongelmat ovat selviä ja siellä myös löydetään ratkaisut. Mielestäni Portugali on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että ammattikoulutusta voidaan uudistaa laajemmin. Ja mielestäni hallitus on käyttänyt ESR hyvin käyttääkseen tai kehittääkseen kansallista kansallista toimintaa esimerkiksi vammaisia, vammaisten työllistämisessä. Ja tämä vaatii tietysti kapasiteettia paikalliselta hallinnolta niin, että se voi täyttää oman roolinsa, eli saada aikaan parhaat mahdolliset hankkeet. Mitä tulee kilpailukyky pakettiin josta, tai sopimukseen, josta puhuttiin ensimmäisessä kysymyksessä haluaisin ehdottaa, että me odotamme, kunnes Euroopan neuvosto on, Euroopan neuvosto on keskustellut tästä, tästä Saksan ehdotuksesta. Mitä tulee tähän kilpailusopimukseen, joitakin asioita on otettu esille jo Eurooppa 2020 strategiassa, jotkut talouden ohjausjärjestelmässä Äh, eurooppalaisissa asiakirjoissa paremminkin kuin mitä tähän improvisoituun kilpailuasiaan tulee. Ja uskon esimerkiksi sen, että mitä eläkekysymykseen tulee, joka on ratkaiseva asia omassa salkussani, olemme tehneet huomattavasti parempaa ja keskitympää työtä. Ja siitähän on keskusteltu jo Euroopan parlamentissa ja haluaisin tietysti nähdä, että ne, jotka ovat tämän sopimuksen kirjoittaneet, tunnistaisivat tämän. Mutta tämä on sellainen asia, joka nähdään tuonnempana. Siis ei ole mitään syytä paniikkiin. Mielestäni tosiaan johdonmukaisuus tässä alueessa pitää, tässä aiheessa pitäisi tosiaan lähiviikkoina varmistaa. Mitä tulee sitten vankempaan ESR, jolla olisi laajempi lähestymistapa ja laajemmat valtuudet. Eihän ESR halua rahoittaa mitä tahansa, kaikkea kaikkialla. Mitä tulee esimerkiksi koulutuskysymyksiin, silloin kun on suoria yhtymäkohtia 2020 strategiaan, ja jos on konkreettinen kuilu tämän rahoituskapasiteetin välillä, joka paikallisella tai alueellisella hallinnolla on, ja kun se liittyy hyvin läheisesti meidän tavoitteisiimme, ennen kaikkea tähän köyhyys- ja sosiaaliseen syrjäytymisongelmaan, niin useimmissa jäsenvaltioissahan tämä on sellainen asia, jonka paikalliset ja alueelliset hallinnot voivat hoitaa. On selvää kuitenkin, että jotkut näistä eivät pysty täyttämään omaa tehtäväänsä, eivätkä pääse tavoitteisiin ilman EUn tukea. Irlanti Pohjois-Irlantiin en ole menossa lähiaikoina, mutta Irlannin tasavaltaan kesäkuussa, mutta ymmärrän kuitenkin, että tämä on hyvin erityinen haaste ja hyvin monimutkainen sosiaalinen ja poliittinen haaste, johon on vastattava. Ei pelkästään mitä ESR tulee, mutta myös laajemmassa kohesiopolitiikassa, jotta voisimme saavuttaa jonkunnäköisen integraatio- tiekartan. Siis meidän pitää katsoa, mitä sitten voimme tehdä Pohjois-Irlannin kanssa, kun puhumme sitten Eurooppa 2020-strategiasta. Kiitos komission jäsenelle. Haluaisin kaikkien kollegojen puolesta kiittää tästä keskustelusta. Ja toivon, että ymmärrätte, että me olemme valmiita työskentelemään teidän kanssanne yhdessä erittäin tiiviisti ja myös komissiosen Haanin kanssa ennen kaikkea, mitä uusiin asetuksiin ja strategisiin kehyksiin tulee. Ja voitte luottaa meihin. Toivon samalla myös, että komission jäsenten keskellä, kesken tulee olemaan paljon yhteistyötä Euroopan politiikan kehittämiseksi niin, että se toimisi erittäin koordinoidusti. Vielä kerran kiitokset ja odotamme, että tulevaisuudessakin tulette kertomaan ajatuksistanne meille. Kiitos. Dear colleagues, now we are moving to voting, so... Nyt sitten on äänestyksen aika, joten voisitteko tarkistaa sen, että äänestyskorttine toimivat. Into the system. Eli voitteko laittaa äänestyskorttiin koneisiin? We open, we are now checking whether the... Otamme nyt koeäänestyksen ja katsomme toimivatko koneenne. Äänestys alkaa. Meillä on ainoastaan 29 korttia järjestelmässä tällä hetkellä. Ehkä tämä tarkoittaa, että meitä on paikalla vain 29. Maybe just move here. 31. We are only 31 for the vote, so... Täällä on ainoastaan 31 jäsentä, joten poliittiset ryhmät voisivat organisoitua järjestäytyä siten, että me äänestämme 32 henkilöä on paikalla, jäsentä on paikalla äänestämässä. Se on mielestäni epätavallisen alhainen osallistujamäärä. Voisitteko vielä poliittisessa ryhmissä katsoa Okei, okay, me äänestämme siis. Ja ensimmäinen äänestys on herra Karonnan mietinnöstä Eurooppa maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Meillä on 89 tarkistusta, olemme kuitenkin onnistuneet saamaan aikaan kompromisseja, joten aloitamme kompromissi yhdestä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16, äh, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan koneellinen tarkistus 24. Koneellinen tarkistusäänestys on alkanut ja päättynyt. 17 puolesta 14 vastaan, joten se on hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tarkistus, tarkistus 30, koneellinen tarkistusäänestys on alkanut. Ja päättynyt, hylätty. 15 puolesta 17 vastaan, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus 44. Äänestys on alkanut ja päättynyt. 16 puolesta 15 vastaan se on hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan koneellinen tarkistus 48 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16.16 16. se merkitsee sitä, että se on hylätty, eikö niin? Kyllä, valitaan. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Pyydän anteeksi, se on tarkistettava koneellisesti. 66 äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hylätty 16 puolesta 17 vastaan. Joten seuraavaksi va- tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 kielellinen englantilaisessa versiossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan hylätty mutta koneellinen tarkistus 82. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. 19 vastaan 12 puolista, joten se on hylätty. 23 puolista vastaan tyhjää. 23 tarkistetaan samoin. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hylätty 15 puolesta 19 vastaan. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 26 kielellinen tarkistus englannilaisessa versiossa puolesta vastaan. Siis 86 tarkistetaan, siis tämä on kielellinen tarkistus. Englantilaisessa versiossa äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty 19 puolesta 15 vastaan. 87 puolesta vastaan. Se tarkistetaan koneellisesti ja äänestys on alkanut ja päättynyt. 17 puolesta, 15 vastaan hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 32 puolesta yksi vastaan, joten se on hyväksytty. Onnittelut. Tämä on hoidettu näin. Ja seuraava äänestys. Vlasakin lausuntoluonnos. Siinäkin oli 53 tarkistusta, mutta on saatu aikaan viisi kompromissia ja aloitamme äänestyksen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta meillä on kohta kohdalta äänestys. Tarkistus 9, pyydän anteeksi. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistamme nopeasti koneellisesti. Tarkistuksen yhdeksän äänestys on alkanut. 25.9. Tarkistus 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toista osaa ei ole. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, Diana, teinkö jonkun virheen? Tarkistus 18, me palaamme siihen. Olemme sitä mieltä, että tässä toimittiin oikein, joten nyt menemme kompromissiin kolme. Hetkinen, tarvitsemme pienen hetken. Mitä tarkistukseen 20 tulee, koska äh, tarkistusta 18 ei ole äänestetty? Siis 16 äh, merkitsisi sitä, että se 20 raukeaisi. Siis me äänestämme tarkistuksesta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan 46 koneellinen tarkistus. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Se on hylätty 19 vastaan 15 puolesta. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan unellinen tarkistus 48. Länkadekin tarkistus 48. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty 20 puolesta 13 vastaan. Olitte aivan oikeassa. 49 Siinä on suullinen tarkistus, kukaan ei vastusta sitä, että näistämme siitä puolesta vastaan. Kuka on vastaan? Ei kukaan, siis silloin se on hyväksytty, tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Se on aivan selvästi hylätty. Joten nyt menemme sitten loppuäänestykseen. Ja äänestys on alkanut koneellisesti. Ja päättynyt. Ei mikään yllätys, että se on hyväksytty tuloksella 33 puolesta yksi vastaan. Erittäin hyvä tulos. Ja nyt sitten menemme Sofiokoniin lausuntoon yhtenäismarkkinat yrityksiä ja talouskasvua varten hän ei ilmeisesti ole täällä, mutta voimme äänestää kuitenkin. Tässäkin oli 67 tarkistusta ja nyt on saatu aikaan kompromisseja, joten aloitamme yhtenäismarkkinoista kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan me tarkistamme sen koneellisesti. Tarkistuksen yksi. Ja äänestys siitä on alkanut. Ja päättynyt. Ja hylätty. 16 puolesta 18 vastaan. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen. Siinä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Sen puolesta vastaan Siis tarkistus 10 tarkistamisen koneellisesti äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Se on hyväksytty 21.12 äänin. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty tarkistus 18, kompromissi 4. Menemme kompromissiin 4 puolesta vastaan tyhjää, se on hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan se on varmastikin hylätty, jollei kukaan huuda ja vaadi, että se tarkistetaan, niin se on hyväksytty. Tarkistus, suljen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta. Puolesta 37 vastaan, tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää ja se on hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 Siinä on kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa tarkistuksesta 46. Äänestys on päättynyt. 201 puolesta 13 vastaan se on hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan En tiedä, mitä demarit tässä ovat tehneet. Joten kolmas osa tarkistuksesta 46. Hyvät kollegat, tämä on uudelleen äänestettävä puolesta vastaan ja tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Kohta kohdalta äänestys siitäkin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Ja loppuäänestys, äänestys on alkanut ja päättynyt 33.1 hyväksytty. Kohta yhdeksän. Tässä on kysymys äh, Euroopan sosiaali, EUn sosiaali, solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. Yksi ainut äänestys puolesta me teemme äänestyksen koneellisesti ja äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Se on hyväksytty yksimielisesti, joten kiitän kaikkia teitä tästä. Olen, olen äänestykset ovat päättyneet. Ja nyt sitten menemme kohtaan kymmenen esityslistallamme keskustelu komission aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan Dirk Ahnerin kanssa. Toivon, että hän onkin tuolla jo oven takana. Joten hetkinen hyvät kollegat, koska odotamme tässä pääjohtajaa, niin haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni loput puheenjohtajan ilmoituksista, koska on kaksi sellaista ilmoitusta, jotka olemme teille velka, olen teille velkaa. Olemme pitäneet tässä ehdollisuustyöryhmän ensimmäisen kokouksen 11. helmikuuta. Tämä oli sellainen task force-työryhmä, joka on Liesin neuvoston kokouksen aloitteesta saatu aikaan – komissio ja jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti. Siis me kävimme ensimmäistä keskustelua ja seuraava kokous on 16. maaliskuuta. Ja haluaisin ehdottaa, että lähetämme kaikille teille lyhyen muistion keskustelusta. Minä osallistuin tähän ensimmäiseen keskusteluun Työllisyysvaliokunta on myös kutsuttu ja siellä oltiin hallintotasoltakin paikalla. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu, koska useimmat jäsenvaltiot ovat tämän ehdollistamisen puolesta. On kysymys siitä, että ei ole kysymys siitä, että tarvitsemmeko tällaista, vaan lähetämme teille lyhyen muistion keskusteluista. Ja oletan myös, että komissio, kuten tavallista, kuten, kun tällaisista kokouksista tapaamista on kysymys, lähettää meille myös jonkunnäköisen paperin. Ja viimeinen kohta ilmoituksissani, puheenjohtajan ilmoituksissa koskee EUn strategiaa Atlannin alueelle. Tiedätte mahdollisesti, että koordinaattorit ovat sopineet siitä, että käydään keskustelua suullisista kysymyksistä ja päätöslausemasta Strasbourgin kokouks täysistunnossa, siis maaliskuun täysistuntoviikolla. Teille on lähetetty luonnos päätöslauselmasta tänä aamuna. Yksi kommentti tai tarkistus saatiin demok- sosiaalista demokraatti ja demokraattiryhmältä, ja itse haluaisin ehdottaa, että me valiokuntana antaisimme tai autorisoisimme koordinaattoreille, koordinaat, antaisimme koordinaattorille luvan viimeistellä tämä luonnos ja sitten aion esittää tämän täysistuntoon valiokunnan puolesta. Ja meillä on sitten tämä suullinen kysymys ja keskustelu tästä Strasbourgissa. Jos luotatte koordinaattoreihin ja niin voisimme sopia sen, että koordinaattorit viimeistelevät tämän, niin siinäpä olisi sekin asia hoidettu. Siinäpä ilmoitukseni ja odotamme vielä pääjohtajaa. Ehkä voisimme Josip Matula, voisitteko käsitellä teidän kohtanne 14 nyt? Minulla on kerrottu, että teidän lausuntonne on suhteellisen verraten lyhyt, joten voisimme tehdä tämän nyt. Hyvät kollegat, me aloitamme nyt kohdasta 14 esityslistalla, koska pääjohtaja ei ole vielä täällä paikalla. Edellyttää, että tämä on hyvin lyhyt kohta esityslistassa. Josif, puheenvuoro on teillä. Da, mulțumesc, doamna președintă. Sigur că pot să fac o prezentare succintă, mai ales că avem în față o... Kiitoksia oikein paljon. Tämä on muuttamisehdotus, hyvin teknisluontoinen teksti ja mielestäni voin esittää asiani hyvin lyhyesti. Tässä on kyse ehdotuksesta, neuvoston ja parlamentin asetukseksi asetuksen 1698-2005 muuttamiseksi. Kyse on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta. On tietenkin selvää, että kun uusi sopimus astuu voimaan, niin se tarkoittaa sitä, että lukuisia muutoksia on tehtävä, mutta myöskin yksinkertaistamista voidaan toteuttaa tiettyjen lukujen osalta. Erityisesti Euroopan unionin toimintaan liittyvästä luvusta ja komission toiminnasta ja meillä on yhdenmukaiset ehdot täytäntöönpano puolella. Sitten yksinkertaistamispuoleen strateginen valvonta, eli yhteisen maatalouspolitiikan seuranta ja tähän vähennykseen 302 ja sitten vielä soveltamisalan laajentamiseen tuottajajärjestöihin liittyen. Tämä ei liity ainoastaan uusiin jäsenvaltioihin, vaan EU-15 ja täällä viitataan hedelmiin, vihanneksiin ja maitoon. Lisäksi täällä viitataan Äh, neuvontapalveluiden käyttöä. Kyse on siitä, että kun yritetään viljelijät tähän mukaan, niin sitten viides kohta se liittyy Natura 2000 tukeen. Me toivoisimme, että meillä olisi selkeämpi lähestymistapa, jossa huomioidaan sekä taloudellinen kehitys sekä rajoitukset, jotka liittyvät alalla tapahtuneisiin investointeihin. Ja sitten lopuksi vielä tämä tasapainoinen lähestymistapa ja viittaus artiklan 43. Tässä puhumme tuesta ja ehdoista, joiden pohjalta tukea voidaan myöntää. Uskoakseni valiokunta voi hyväksyä nämä teknisluonteiset muutokset, mutta kyse nyt on vain siitä, että tässä huomioidaan Euro- sopimus Euroopan unionin toiminnasta. Eli tässä nyt on kyse kolmesta tarkistuksesta. Ne selkeämmin tarkentavat kolmea mainitsemaani toiminta-aluetta. Nyt tässä huomioidaan ympäristön tarpeet ja taloudellisetkin tarpeet. Vielä sen verran haluaisin lisättävän. Eli tämä nyt perustuu maataloussektoriin. Paljon on panostettu laajakaista yhteyksien tarjoamiseksi. Meidän tulisi lisätä tänne tällainen verkkoneuvontajärjestelmä, joka on suunnattu viljelijöille. Näin voimme kattaa myöskin maaseutualueet, erityisesti erittäin syrjäiset viljelyalueet. Eli että viljelijät voivat käyttää tietotekniikkaratkaisumalleja hyväkseen. Me olemme siis investoineet juuri laajakkaista palveluiden tarjoamiseen maaseudulla. Sitten toinen asia, joka liittyy siihen, että meillä on yhtäältä Natura 2000 verkostokysymys ja kehitystarpeet. Ja tavoitteenamme on tarjota vastaanottavissa jäsenvaltioissa maaseudulla enemmän tietoa ja näin voimme välttää turhaa, turhia kustannuksia ja muita ongelmia – Tarkoituksenamme on välttää, että määräykset eivät ole johdonmukaisia määräyksiin, jotka liittyvät siis taloudelliseen puoleen ja ympäristöön. Sitten kolmas seikka, hyvä hallintotapa. Me haluamme sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla saada tasapainostusta aikaiseksi. Me tarvitsemme tällaisia alueellisia verkostoja ja nämä kansalliset verkostot on kehitettävä siten, että niihin äh, linkitetään kansalliset, alueelliset ja paikalliset edustajat, koska muuten emme saa aikaiseksi tasapainoista ratkaisumallia. Tässäpä kaikessa lyhykäisyydessä nämä omat kommenttini. Toivottavasti tästä syntyy vilkasta keskustelua. Kiitoksia. we... Kiitos Josif. Herra Ankorakis haluaisi käyttää puheenvuoron. Varjoesittelijä ei ole paikalla, joten herra Ankorakis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki lisäykset eivät ole pelkästään teknisiä, vaan meillä on myös poliittisia näkökantoja. Haluaisin kysyä herran Matulalta seuraavaa. Ehdotus, jonka hän on tehnyt Natura 2000. Helpottaako tämä asioita vai vaikeuttaako tämä asioita, mitä maanviljelijöille tulee näillä alueilla? Siis itse kysyn itseltäni, että – Vaikeuttaako tämä, hankaloittaako tämä tilannetta? En todella ymmärtänyt tätä ja haluaisin tähän vastaa. Vielä kommentteja. Madame Rouva euh, Haluaisin vain muistuttaa esittelijälle, siis tämä koskee tarkistusta kaksi. Voitteko taata meille, että uusi sanamuoto antaisi mahdollisuuden sille, että ympäristö että tämä tasapainoinen ympäristö, siis tässä olisi tasapaino tosiaan ympäristösäännöstön ja kehitystarpeiden välillä tasapaino. Now... Varmasti on aikaa esittää teillä vielä tarkistuksia, mutta seuraavaksi Josin Matula. Da, mulțumesc. Sigur că sunt binevenite și întrebările, pentru că... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja voin vastata niihin. Tähän esittämäni tarkistukseen liittyen, eli Natura 2000 käsittelevään tarkistukseen, haluaisin todeta seuraavaa. Alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi toimiessaan löydettävä tasapaino ympäristösäännösten ja paikallisten kehitystarpeiden välillä. Selkeyden nimissä toteaisin, tai siis me sanomme, että projektien alkuvaiheessa tilanteen pitäisi olla selkeä. Euroopan laajuisten projektien osalta alkuun oli tällainen tietovaje olemassa, ainakin tiettyjen projektien osalta. Ja se tietenkin monimutkaisti itse projektin toteutusta, mutta tässä viitataan vain ainoastaan siihen, että me tarjoamme lisäinfoa. Näin voisimme varmistaa, että investointitaso ei nouse sellaisten säännösten takia, jotka jäivät huomiota epätietoisuudesta johtuen. Mitä tulee toiseen kysymykseen, en usko, että ympäristö on tässä ainoa asia, joka pitäisi huomioida tilanne voisi olla huonompikin, jos me emme tätä tarkistusta tähän saa lisättyä. Kun puhun tästä ne kaksi ja tästä sanamuodosta, niin ta- toivoisitte, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset itse valitsevat joko ympäristön suojelun tai sitten paikalliset kehitystarpeet, koska on suuri vaara, koska tässä voisi olla vastakkaisasettelu ja sitten voitaisiin tehdä valinta, joka tosiaan haittaisi ympäristöä. Siis tähän haluaisin, että kiinnitätte huomiota. Kiitos. I, I, I just would like to... Kiitos. Haluaisin vain muistuttaa meitä siitä, että Äänestys pidetään ja tarkistuksia esitetään, mutta jos on tarvetta jatkaa keskustelua, niin uskon, että herra Matula on täysin avoin jatkamaan tätä keskustelua ja kuuntelemaan kaikkia kommentteja. Haluaako joku muu kommentoida tätä? Jo, mikäli ei, niin ainoa. Päätös, joka on tehtävä, on tarkistusten jättämisen määräaika 3.3. kello 12 päivällä, joten kello 12.3.3. Olen ymmärtänyt, että Dirk Aanen matkaa liittyy jotain ongelmia. Jotta emme tässä menettäisi aikaa, niin voisimme aloittaa, alkaa käsitellä toista lausuntoa ja mikäli tarpeen, niin voimme keskeyttää sen. Haluaisin ehdottaa, että käsittelisimme kohtaa, siis kohta 10 sen yli hyppäämme ja menemme kohtaan 11, joka on innovaatio unionin Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Saatatte muistaa, että ei oltu kovinkaan kiinnostuneita ja itse otin tämän lausunnon tehtäväkseni. Ja itse asiassa ajattelin, että olisi erittäin tärkeää lisätä tähän lausuntoon, siis itse valiokunnan lausuntoon, täsmälleen se, mistä me vastaamme, eli alueellinen ulottuvuus, ulottuvuus innovaatiopolitiikassa ja, siin, ja innovaatiopolitiikan alue ja paikallistasolla. Kaikki tämä on tietysti äärimmäisen tärkeää ja eh, täysin se innovaatiotaso, eli se muodostaa yhteyden tutkimusvaliokunnan ja tutkimusyhteisön ja yritysyhteisön välillä niin, että ne voisivat toimia mahdollisimman tehokkaasti. Joten haluaisin ehdottaa, että tähän ITREn lausuntoon lisättäisiin nimenomaan tämä aluetaso, jolla innovaatioprosessia pitäisi tarkastella – infrastruktuurissa ja kapasiteetissa panna täytäntöön tai panna täytäntöön innovaatioita. Haluaisin myös, että lausunnossani näkyisi kohta, jossa puhutaan paikallisista päätöksentekijöistä, joiden olisi täysin oltava tietoisia siitä, että tällä tasolla voitaisiin lisätä innovaatiotoimintaa. Ja olen myös korostanut sitä, että paikalliset ja alueelliset yhteisöt, joissa, siis sellaisilla alueilla, joissa ei ole tutkimuskeskuksia tai tutkimuslaitoksia tai yliopistoja, että niiden ei välttämättä innovaation vuoksi ole tuotettava tietoa, osaamista – Siis ähm, haluaisin painottaa, että myös täälläkin kehitettäisiin innovaatiota, innovaatiokapasiteettia. Ja olen myös puhunut ei-teknologisten innovaatioiden tärkeydestä, koska ajattelen, että nämä ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja ennen kaikkea alueellisella ja paikallistasolla on olemassa parhaita käytäntöjä ja viittaan myös niihin keskusteluihin, joita meillä on ollut innovaatiosta ja aluepolitiikasta aikaisemmin, ja muun muassa sanon, että tässä pitäisi yrittää löytää niin kutsutut nukkuvat innovaattorit, joista olemme kuulleet täällä kuulemistilaisuuksissa, ja samalla myös kehotan komissiota kehittämään edelleen rahoitusta, rahoitusvälineitä, ennen kaikkea yhteistyössä eurooppalaisten rahoitusinstituutioiden kanssa. Niin, että tällä tavalla voitaisiin tätä vipuvaikutusta, mitä rahoitukseen ja innovaatioon tulee parantaa. Ja siinä itse asiassa se, mitä haluaisin teidän, teidän kanssanne teille kertoa. Haluatko varjoesittelijät käyttää puheenvuoron? Pyydän anteeksi, Elisabeth, minulla ei ollut sinua tässä listalla. Rouva Schröter. Niin, minä joka tapauksessa olen varjoesittelijä ja tunnen tämän alkuperäistekstin oikein hyvin ja tiedän, mitä muissa valiokunnissa on aiheesta sanottu. Ja todettakoon, että tästä puuttuu tämä integroitu lähestymistapa, jota muualla vaadimme. Kysehän on siitä, että alueellista innovointia tehostetaan, mutta tässä nyt ei sanota, mihin suuntaan tämä innovointi menee. Mutta minun mielestäni komission asiakirjasta tämä kuvastuu selkeällä tavalla. Ja sitten tämä integroitu lähestymistapa puuttuu kokonaan, eli missä on tämä eurooppalainen lisäarvo? monia seikkoja on olemassa, eli että, jotka osoittavat, että innovointi lisää työpaikkoja, joten kyllä tämä asia pitäisi mainita, koska se antaisi tähän pontta tähän projektiin. Eli silloin oltaisiin halukkaita käyttämään rakennerahaston varoja. Sitähän me haluamme. Eli mehän sanomme, että jos rakennerahaston varoja käytetään, niin silloin siitä pitää olla hyötyä alueille, sen pitää työllistää kansalaisia ja toiminnan pitäisi olla kestävää. Siinäpä ne seikat, jotka minun mielestäni ovat jääneet uupumaan. Tämä on teknisluonteinen teksti. Sanotaan vain, että innovointia kaivataan ja muutamia ehdotuksia asian toteuttamiseksi mainitaan, mutta minun mielestäni keskeisimmät kysymykset jäävät huomioitta. Mehän tiedämme oikein hyvin, että tämä voi liittyä hyvinkin läheisesti EAKR, eli että miten tämä projekti tulisi muotoilla, jotta jakoaran käyttöönoton myötä voisimme saavuttaa EU 2020-strategiassa mainitut tavoitteet. Ja tähän liittyen minä tulen esittämään myöskin omia tarkistuksia. Kiitoksia. Um, uh, Erittäin lyhyesti olen sitä mieltä, että innovaatio on sellainen aihe, joka on asianmukainen kaikilla eri tasoilla EU:ssa, myös mitä komission tulee ja monethan ovat odottaneet innovaatiotutkimus TK-elementtiä, joka yritetään saada yhden ainoan komission jäsenen alaisuuteen, eli Kegan Quinnille. mielestäni koko tämä alue on aivan liian hajallaan EU:ssa ja myös jäsenvaltiossa jäsenvaltiossa ja alueellisella tasolla. Ennen kaikkea alueilla ja paikallistasolla on hyvin tärkeä rooli tässä ja meidän pitäisi voida jollain tavalla saada aikaan mekanismia niin, että tämä voitaisiin hoitaa. Me, meidän on keskusteltava muidenkin toimielinten kanssa, muun muassa COR kanssa – keskusteltava siitä, millä tavalla voimme eh, kehittää innovaatiota tulevaisuudessa. Sitten herra Αγκρακάκης. Δύο μικρά σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että te viittasitte muihin kuin teknologisiin uudistuksiin. Mitä te sillä käytännössä tarkoitatte? Mitä muutoksia nämä pitävät sisällään? Ja tiedätte, että tarvitsimme, tarvitsisimme selkiytystä seuraavaan seikkaan liittyen. Tarkoituksena on tukea alueita kehityksen tiellä ja Sehän on tämän valiokunnan toiminnan keskeinen tavoite. Mutta tutkimus- ja kehitystoiminta-alueella se on taas toinen asia. Tutkimus ja kehitys ja osaamiskeskukset. Siellä on korkeatasoista tietoa, tarjolla, mutta niitä ehkä kaivataan enemmänkin sellaisilla alueilla, joiden tarpeet ovat hiukan toisenlaiset. Joten miten tutkimus- ja kehitystoiminta voidaan linkittää alueellisiin todellisiin tarpeisiin? Välttämättä tätä linkitystä ei ole enkä ole saanut vielä vastausta tähän kysymykseeni. Mutta vastausta me kaipaamme, mutta minä en usko, että komissio tai Euroopan unioni tarkastelee näiden alueiden työntekijöiden todellisia tarpeita. Ja tutkimus ei välttämättä liity läheisesti niiden toimialojen toimintaan, jotka näitä aloilta, alueilta löytyvät. Eli meidän täytyy saada tämä linkitys aikaiseksi. Jos tätä asiaa ei ratkaista, niin näillä alueilla tulee syntymään melkoisia teknologiaan liittyviä kriisejä. Kiitoksia. Kommentteja vielä, siis hyvin lyhyesti konkreettiseen kysymykseen. Niin itse asiassa vastasitte itse siihen, kun siinä alussa kysyitte, mikä on ei-teknologinen innovaatio, ja sanoitte, että, et ei voida odottaa, että jokainen alue kehittäisi tutkimusta tai uutta teknologiaa minä viittaan, tai se mitä itse yritän sanoa tässä on, että voidaan toimia hyvin innovatiivisesti esimerkiksi palvelujen tarjoajana, julkispalvelujen tarjoajana ilman, että uusi teknologia on mukana lainkaan. Ja voidaan olla erittäin innovoivia siinäkin, miten omaa yritystä hoidetaan, e, miten sitä kasvatetaan ja kehitetään. Innovaatio ei merkitse pelkästään tutkimus- tai teknologiapohjaista innovaatiota. Siis on olemassa myös kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Esimerkiksi Suomestahan voidaan löytää useita sellaisia alueita, joilla ei ole osaamista tai tutkimuskeskuksia, mutta jotka ovat kuitenkin tarpeeksi tehokkaita, mitä tulee innova- innovoivaan ajatteluun ja siis millä tavalla on yritetty saada nuoret jäämään alueelle ilman, että heillä olisi tällaista teknologiapohjaista tai osaamispohjaista innovaatiota. Meidän pitäisi innovaatio ymmärtää hyvin paljon laajemmin. Siis ei ole kysymys pelkästään sellaisista ihmistä, jotka ovat omistautuneet tutkimukselle. Mutta meidän pitää tietysti ottaa paremmin ihmisten, ihmiset huomioon, siis tehdä asioita eri tavoin kuin olemme menneisyydessä tehneet. Ja siksi on kysymys siitä, että rohkaistaan alueita toimimaan tehokkaammin ja paremmin siinä, mitä ne tekevät, ilman että tässä välttämättä kurkotetaan uusimpaan teknologiaan tai, tai viimeisimpään tutkimukseen. Itse asiassa sanoitte tarkalleen tai puhuitte näistä niin kutsutuista muista kuin teknologisista innovaatioista. Meidän pitäisi tänään myös päättää tarkistusten jättämisestä. Valitettavasti meillä on hyvin vähän tilaa. Tämän asiakirjan täytyy olla erittäin lyhyt. Se on pidettävä mielissämme Ja kolmas kolmatta kello 12 on myös tarkistusten jättämisten määräaika. Näin ollen haluaisin palata takaisin kohtaan 10 joka on keskustellut herra Dirk Ahnerin kanssa. Hän on komission aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja ja haluaisimme kuulla teiltä, millä tavalla politiikka edes auttaa Euroopan 2020 strategiaa, mitä tulee eh, nykyiseen politiikkaan ja tulevaisuuteen, Jos voisitte kertoa meille muodollisesta näkökulmasta, miten olette sopeuttamassa nykyistä politiikkaa Eurooppa 2020 strategiaan, kuinka joustavia voimme olla ja voidaanko tänään tehdä jotain jo, mitä tulee esimerkiksi innovaatioon, mitä tulee köyhyyteen, sosiaaliseen osallistamiseen ja niin edelleen. Kaikkiin muihin tällaisiin lippulaiva-aloitteisiin. Jos voisitte mahdollisimman käytännönläheisesti puhua, niin sitä arvostettaisiin suuresti. Äh. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhässä tänne. Olin erässä kokouksessa pyöräpöydän keskustelussa, jossa keskusteltiin henkisestä pääomasta. Ja minä haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille näistä tutkimusten päätelmistä. Kyse oli lähinnä tällaisista indikaattoreista, mutta haluaisin kertoa näistä poliittisista seikoista, poliittisista päätelmistä. Millä tavalla ihmis, henkinen pääoma vaikuttaa alueen tulevaisuuteen eurooppalainen henkisen pääomaan perustuva strategia, sen pitäisi keskittyä alueisiin. Ja alueet voivat toimia tehokkaammin ja rakentavammin juuri täytäntöönpano puolella, kun kasvua yritetään saada aikaiseksi. Eräs toinen riippumaton tutkimus tukee tätä meidän tekemäämme tutkimusta ja tutkimus on osoittanut, että juuri henkinen pääoma ja sillä saralla saatu, aikaiseksi saatu parannus, parannus on keskeisellä sijalla alueiden kannalta ja erittäin tärkeää on myöskin todeta, että jopa kaksi kolmas osaa näistä tiedoista ja taidoista on omaksuttu aikuisiässä ja se osataan selittää, miksi tämä alueellinen ulottuvuus ja sosiaalinen ulottuvuus on niin keskeisellä sijalla ja myöskin suhteet yritysten ja työntekijöiden välillä ovat niin ratkaisevia. Mielestäni tämä on yksi seikka, joka tulisi pitää mielessä silloin, kun tätä politiikkaa jatkossa kehittelemme. Ja jos sallitte, niin haluaisin nyt palata tähän EU 2020-strategiaan. Pitää paikkansa henkinen ja sosiaalinen pääoma korostuvat strategiassa, joten sen alan kehittäminen kehittämisen merkitys tulee olemaan jatkossa suuri. On toki muitakin seikkoja, jotka löytyvät tästä strategiasta. Haluaisin viitata muun muassa siihen kysymykseen, joka liittyy henkisen pääomaan, eli sosiaaliseen osallisuuteen ja innovointiin ja tähän älykkääseen kasvuun. Mitä tulee tämänhetkisen tilanteeseen, niin yksi maininta, joka kävi ilmi vuosina 2009-2010. Te varmaankin muistatte, että kyseisinä vuosina kriisi oli pahimmillaan. Ja vuonna 2008 me päätimme, että meidän tulisi löytää strategialle pitkän aikavälin suunnitelmaa, joka olisi kaksivaiheinen, eli 2009 me hyväksyimme vuoden 2000, 2006 jakson pidentämistä puolella vuodella, jotta jäsenvaltiot voisivat käyttää vanhan rahoituskauden varoja tehokkaasti hyväksi. Ja lisäksi me yritimme parantaa jäsenvaltiotasolla maksukykyä ja ruohonjuuritasolla yritimme saada näitä muutoksia todellakin aikaiseksi ja erityisesti kesäkuun 2009 jälkeen on ollut havaittavissa, että toteutumisaste on parantunut ja tämä on seikka, joka on myöskin vuonna 2010 jatkunut monessa jäsenvaltiossa. Näin olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen, jossa budjettia on käytetty tehokkaasti ainakin vuonna 2010. Ja että sellaisia projekteja on voitu rahoittaa, jotka ruohonjuuritasolla on voitu toteuttaa. Ja kun katsotaan näitä toimia ja projekteja tarkemmin, niin useimmiten ne on linkitetty muihin toimiin, ainakin jäsenvaltioilla oli tietynlaista pelivaraa, eli muuttaa ohjelmointia niin kuin tekivätkin ilman, että olisivat olleet meihin yhteydessä. Ja vuoden 2010 alkupuolesta lähtien on ollut havaittavissa myöskin sellaista, että meille on esitetty näitä ohjelmointimuutoksia. Ja mitä näihin muutoksiin tulee, niin niiden määrä on kasvanut erityisesti siinä määrin, että ne liittyvät läheisimmin EU 2020-strategiaan. Ja ihan lähiaikoina tullaan julkistamaan tietoja energiatehokkuustoimenpiteistä. Yli puolet jäsenvaltioista käyttävät jo näitä energiatehokkuusvälineitä ja minulle on kerrottu, että Ranskassa kuulemma käytetään jo tätä neljän prosentin kynnysmahdollisuutta. No, tämä asia täytyy vielä selvittää, mutta se on kuitenkin osoituksena siitä, että ruohonjuuritasolla tilanne on muuttumassa ja on nyt huomioitu politiikan tarjoamia uusia toimintamahdollisuuksia. Monet alueet, ja olkaamme ylpeitä siitä, että onhan näitä ohjelmia ollut tietyillä alueilla ennenkin käytössä ja ne olivat juuri sen mukaisia kuin mitä me olimme aina toivoneet ja mitä EU 2020-strategiassakin sanotaan ja on hyvä, jos tällä saralla päästään eteenpäin. Toki löytyy vielä tapauksia, joiden suhteen ohjelmointityö on vielä puutteellista ja meidän tulee tulevien kuukausien aikana panostaa näiden ongelmien poistamiseksi. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että me olemme onnistuneet siinä, että me olemme pitäneet kiinni lupauksistamme, eli siitä, että mitä komissio voisi tehdä taistelussa kriisiä vastaan juuri näiden yhteisrahoitteisten investointien avulla. Ja toinen seikka on se, että on ollut havaittavissa monissa jäsenvaltioissa ja alueilla ohjelmointimuutoksia tai ohjelmamuutoksia, jotka ovat luoteltaan sellaisia, että ne sopivat paremmin yhteen EU 2020-strategian kanssa. Toki ongelmallisia alueita vielä löytyy, ja kyllähän on ollut havaittavissa myöskin sellaista suuntausta, joka on ollut päinvastaista, mitä me olisimme toivoneet, joten näihin meidän täytyy paneutua. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vuosina 2009-2010 tilanne on ollut erittäin positiivinen. Ja mitä tulee sitten 2013 jälkeisen aikaan Pari seikkaa on keskeisellä sijalla. Ensinnäkin meidän täytyy pohtia, mitä voimme tehdä jo nyt, jotta projektit saadaan valmiiksi. Tämä on asia, jota täytyy käsitellä konkreettisella tasolla ja niiden alueiden kanssa meidän täytyy keskustella, jotka ovat kiinnostuneita tämän tyyppisestä toiminnasta. Eli että meidän täytyy aloittaa tämä projekti projekteihin liittyvä keskustelu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta me näemme, miten tämä kansallinen strategia voisi kehittyä, jottei synny mitään aikataulullisia ongelmia, kun käytännössä vuonna 2014 alkupuolella koko projekti käynnistyy. Me tiedämme, että on olemassa ohjelmia tai tilanteita, jotka ovat osoittaneet, että tietyt ohjelmat on rahoitettu Jaspersin kautta ja me haluamme käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi, jotta voimme alue- ja kansallisella tasolla käyttää Jaspers rahoitusmahdollisuutta hyväksi valmistauduttaessa uuteen rahoituskauteen ja jos joku vanhoista jäsenvaltioista kaipaa tukea projektisuunnitteluun, niin silloin tämä on mahdollista mutta se toteutettaisiin kuitenkin ad hoc pohjalta. Ja sitten mitä tulee tähän juridiseen kehykseen, sitä olemme para-aikaa työstämässä. Tarkoituksena on siis saada linkitettyä EU 2020 strategia tähän kehykseen. Tilanne on oikeastaan yksinkertainen. Ensinnäkin tulee se, että tämä EU 2020 strategia on eräänlainen äh, visio, mutta liian epämääräinen. Sen pohjalta ei voida lähteä käytännön tasolla mitään toteuttamaan, joten paraikaa me olemme tarkentamassa sitä, mitä EU 2020-strategia käytännössä tarkoittaa, eli minkälaisia käytännön investointiprojekteja se voisi pitää sisällään. Ja siltä pohjalta jäsenvaltiot ja alueet voivat priorisoida omaa toimintaansa tulevalle rahoituskaudelle. Tietenkin tämä edellyttää järjestelmältä riittävää joustavuutta, eli että voidaan sopeutua tai huomioida alueelliset erityistarpeet, mutta se on tietenkin selvää, että sitä joustavuutta kaivataan. Näin tulemme siis toimimaan EU-tasolla ja me toivomme, että voisimme tarjota teille tämän vuoden loppupuolella tällaisen toimintakehyksen. No, aikataulutuksemme näyttää tällä hetkellä siltä, että syksyllä voisimme tarjota jotain tällaista teille. Sitten seuraava seikka ja tavoite. Seuraavalla kaudella me lähdemme tarkastelemaan jäsenvaltio- ja aluekohtaisesti sitä, mikä on maan konkreettinen tilanne ja mikä, mitkä ovat ne keskeisimmät toiminta-alueet kyseisissä maissa. On tietenkin selvää, että alueiden välilläkin priorisointi voi olla erilainen. Pohjois-Ruotsissa tilanne voi näyttää toisenlaiselta kuin Etelä-Ruotsissa, vaikka kyse on samasta maasta. Eli tämä on osoituksena siitä, että me todellakin tarvitsemme joustavuutta, eli että todellakin aluekohtaisesti voidaan painopisteet muotoilla. Ja on tietenkin selvää, että mitä laajemmasta ohjelmasta on kyse, sitä useampia prioriteetteja voidaan huomioida. Ja meidän täytyy näissä keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa vain selvittää, mikä on kyseisen jäsenvaltion etu. Paraikaa pyrimme selvittämään, että miten voisimme yhdessä arvioida sitä, millä tavalla jäsenvaltiotasolla on päästy eteenpäin ja jäsenvaltiokohtaisesti voidaan varmistaa, että investoinnit todellakin kannattavat, eli että on käytetty oikeita toimintavälineitä. Ainakin minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me vain tunnustamme sen faktan, että on olemassa seikkoja, jotka pitää huomioida, kun investointeja toteutetaan, koska muuten investoinnit eivät voi olla tehokkaita. Jos esimerkiksi ympäristösektorilla tai jätevesipuolella tai muualla halutaan saada tuloksia aikaiseksi, niin meidän täytyy todellakin varmistaa, että näitä tarjottuja mahdollisuuksia myöskin käytännön tasolla hyödynnetään. Tai jos esimerkiksi tilanne on sellainen, että innovointi on yksi painopistealueista, niin silloin pitäisi varmistaa, että on käytössä jonkinlainen äh, investointi, innovointistrategia omaa maata ja aluetta varten. Tietyt seikat niiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, mutta niitä ei ole vain huimio, huomioitu ja meidän täytyy vain käydä jäsenvaltioiden kanssa ja alueiden edustajien kanssa nämä asiat kohta kohdalta läpi varmistaaksemme, että asiat ovat todellakin kunnossa tai että asiat hoidetaan kuntoon, mikäli puutteita on ollut havaittavissa. Eli näin lisätään tietoisuutta siitä, että näitä asioita korjaamalla tilanne voi parantua. Ja yksi Tärkeä seikka liittyy koordinointiin. Meidän täytyy siis varmistaa nykyistä paremmalla tavalla se, että molemmat koordinointimallit toimivat. Eli että yhteisön välineiden välillä koordinointi toimii ja että myöskin yhteisön välineiden ja kansallisten välineiden välillä koordinointi toimii. Tätäkin asiaa täytyy ennakkoon tarkastella ja tämä tullaan huomioimaan näissä niin sanotuissa kumppanuussopimuksissa. Ja minun mielestäni tässä yhteydessä pitäisi sitoutua myöskin komission neuvoa antavaan rooliin, eli että mitä komissio voisi omalta osaltaan tehdä, jotta strategiat olisivat parempia kuin ennen, tai mitä komissio voisi tehdä, jotta alueet tekisivät toisilta kanssa yhteistyötä, jotta ne voisivat oppia toisiltaan. Eli kyllä komissiokin voisi sitoutua tämän tyyppisissä kumppanuussopimuksissa toimimaan tietyllä tavalla jäsenvaltioiden hyödyksi. Mielestäni tämän lähestymistavan hyöty on se, ettemme yritä ympätä kaikkea yhteen ja samaan muottiin, vaan että me yritämme löytää maakohtaisia, konkreettisia ratkaisumalleja ja näin ym- lisätä näiden projektien ymmärrettävyyttä kansalaisten keskuudessa, jottei tämä koko lähestymistapa jää abstraktille tasolle, vaikkakin ajatuksena on juuri ongelmien ratkaiseminen, mutta joiden avulla ratkaisumalle ei kuitenkaan löydetä. Tietenkin me tarvitsemme tietyt pelisäännöt, joita noudatetaan tässä kumppanuussopimuksessa – Ja kunhan tällaiset sopimukset on solmittu, niin seuraavassa vaiheessa siirrytään toimintaa, toimintaan eli projektien toteuttamiseen. Tältä osin tilanne ei muutu miksikään, mutta todettakoon kuitenkin, että olemme keskustelleet monien alueiden ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja myöskin teidän valiokuntanne jäsenten kanssa. Ja näiden keskustelujen pohjalta eh, minulle herääkin kysymys, ihan henkilökohtaisena kommenttina todettakoon, että olemmeko tehneet kaiken oikein, kun olemme luopuneet näistä yhteisrajoitteisista projekteista. Tämä saattaa johtaa käytännössä moninkin ongelmiin. Jos joku alue haluaa kehittyä, niin pitäisi löytää sellainen ohjelma, joka huomioi kaikki tarpeet ja mahdolliset rahoituslähteet. Tässä on muutamia ajatuksia teille. Ja nyt vielä lopuksi kysymys siitä, että millä tavalla tämä työ käytännössä toteutetaan. Ensinnäkin tulemme tulevien viikkojen aikana keskustelemaan tärkeimpien kumppaneiden kanssa siitä, miten voimme varmistaa, ettei mitään seikka ole jätetty huomioimatta yksinkertaistamisen tiellä, eli PK-yritysten edustajien kanssa tulemme keskustelemaan. Lisäksi tulemme järjestämään kokouksia jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jotka vastaavat tämän tyyppisistä kysymyksistä. Myöskin alueiden edustajien kanssa tulemme keskustelemaan. Ja tätä kautta yritämme varmistaa, ettei mitään tärkeää ole jäänyt huomiotta. Ja tämä yritetään sitten saada yksin kansiin. Me keskustelemme tietenkin vielä korkean tason työryhmän kanssa. Ja niin sanottu ehdollisuustyöryhmä, jossa teidänkin edustajia on paikalla. Sielläkin tulemme keskustelemaan näistä kysymyksistä ja alueiden komitean edustajien kanssa tulemme keskustelemaan tästä ehdollisuuskysymyksestä ja pohdimme sitä, missä määrin tätä konseptia voitaisiin tässä ratkaisumallissa käyttää. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne. Uskonpa, että kesäkuussa komission ehdotus rahoituskehyksiin liittyen on pöydällä. Tämä ei ole mikään uutinen teille, ja kun katsotaan nykyistä aikataulutusta, niin komissio voisi hyväksyä oman tekstinsä heinäkuussa. Toivottavasti tämä toteutuu. Ainakin komissio tekee kaikkensa, jotta aikataulutus pitää. Eli että heinäkuussa teksti olisi valmis. Ja kuten sanoin, niin syys-lokakuussa lähdemme keskustelemaan vapaaehtoisuuden pohjalta näiden jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, sillä neuvosto tai parlamentti eivät siinä vaiheessa ole tehneet vielä mitään sitovia päätöksiä. Mutta syksyllä me kuitenkin lähdemme keskustelemaan edellä alueiden kanssa siitä, että miltä heidän mielestään tämä tuleva kausi näyttää ja me yritämme varmistaa, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työt on saatu hyvälle mallille, eli että kun asetusteksti on astunut voimaan, niin sitten ei kulu enää kovinkaan montaa päivää käytännön töiden aloittamiseksi. Tältä tilanne siis näyttää, ja nyt haluaisin kuulla teidän kommenttejanne olen täällä korvat höröllä. Lambert van Nistelrooy. Kiitos Lambert van Nistelrooy ensimmäinen. <clears throat> Thank you very much for coming here. Better to come. Kiitos siitä, että tulitte tänne parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette täällä. Me olemme käyneet keskustelua juuri kollega Stavrakakisin mietinnöstä. Me olemme tänään aikaisemmin jo keskustelleet tästä raho- näistä rahoitusmuodoista siitä, että äh, käytettäisiin enemmän äh, rahastoja. Meidän pitäisi miettiä uudelleen tätä mallia, jos saadaan aikaan yksi ainut kehys. <clears throat> Esimerkiksi maatalousrahastoille, merirahastoille, aluerahastoille, sosiaalirahastoille, niin se tuottaisi jotain. Jos se ei tee mitään, niin on sama, se on silloin yhden tekevää. Siis haluaisin, että tässä olisi selvä alueellinen ulottuvuus, joka on aivan selkeästi mainittu sopimuksessa, jossa näitä asioita koordinoitaisiin, koska me, minun maassani hyvin on hyvin selkeä alueellinen lähestymistapa, mitä tulee Euroopan kehitysrahastoon. jälleenkehitysrahastoon. Siis meidän pitäisi olla, pitäisi tosiaan, siis tästä on, täytyy keskustella millä tavalla meidän pitäisi keskustella siis kansallisvaltioiden kanssa. Ja jos sitten pidetään tästä linjasta kiinni, niin me uskomme tällä tavalla voivamme täyttää EU 2020-strategiaa, mutta emme sitä tee, vaan saamme paljon byrokratiaa. Jos katsotaan tätä ja luetaan parlamentin kaksi viikkoa vanhan päätöslauselman teksti, niin tämä on hyvin selkeää. Siis on kysymys hyvin heikosta hallinnoinnista. Ja jos ei sitten käytetä meidän monitasoisia välineitämme – niin silloin me, meiltä menee mahdollisuus käsistä. Kysymys on siitä, että ollaanko menossa tähän suuntaan, eli että rahoittajat, rahoittajat ovat moninaiset. Siis ei ole kysymys valtion tasosta, vaan aluetasosta, kaupunkitasosta joissakin tapauksissa. Ehkä me olemme ajatelleet myös tämmöistä aluesopimusta, eli sopimusta, joka tehtäisiin joka ikisen valtion kanssa 2011. Siis tässä on kysymys eri alueellisten yksiköiden roolista – Olen erittäin iloinen siitä, mitä olette saaneet esimerkiksi Vinnalla kohesiofoorumilla aikaa viime kuukausina. Ja olen nyt tyytyväinen neuvoston tekstiin viime viikolta. Se oli erittäin myönteinen, mutta ehkä voisitte kertoa minulle, miten työskentelemme. Siis tämä vuosi 2011 on tällainen ajattelun vuosi ja sitten meillä on vuosi 2012. Mutta en näe kovinkaan suuria muutoksia ohjelmissa, koska monet maat ovat jos sitten sitoneet rahansa operatiivisiin ohjelmiin. Esimerkiksi Alankomaissa ei ole paljon pelivaraa, siis ei pitäisi odottaa kovinkaan paljon. Ne, jotka ovat kunnianhimoisia, ovat jo tehneet päätöksiä. Toinen asia on kysymys. Siis jos on tällainen neuvottelujärjestelmä, mitä sopimuksiin tulee, niin onko mahdollista, että okei, joku maa sanoo, että Siis lippulaivathan me emme tiedä oikein, mistä tässä on kysymys. Tässähän puhutaan aktiivista ikääntymisestä, terveydestä ja muusta tällaista. Miten ajattelette, että tätä voitaisiin sopeuttaa seuraavina vuosina? Ettekö ole aivan liian optimistinen? En usko, että se pystyy toimimaan näin nopeasti siis on tärkeää, että kaikki ymmärtävät, mitä ollaan tekemässä, mitä näihin lippulaivahankkeisiin tulee. 2011 asetus, sitten 2012 ensimmäinen käsittely. Ja se, että parlamentti, parlamentin juridinen oikeudellinen rooli täytetään. Siis voi olla myös, että yhteisrahoituksessa olisi viime kädessä muutoksia – mitä tulee nykyiseen asetukseen. Kiitos joka tapauksessa siitä, että tulitte tänne. Rova Manescu. Domnule Anar, trebuie să, să spun că vă admir optim. Kiitoksia. Ihailen kyllä tätä teidän optimis, optimistista lähestymistapaanne. Mutta kun katsotaan nykyistä tilannetta euroalueella ja ei-euroalueella, niin vuonna 2007-2013 kaikki jäsenvaltiot saivat yhteensä 370 miljardia euroa. Ja nyt eletään vuotta 2011 ja 174 miljardia on vielä käyttämättä. Eli käyttöaste on pienentynyt jatkuvasti verrattuna edelliseen kauteen. aikaisemmin varastoja, rahastoja olisi voitu käyttää tällä tavalla, mutta minun mielestäni nyt monilla jäsenvaltioilla on todellakin suuria ongelmia ja tästäpä syystä meidän täytyy muuttaa toimintaamme. Meidän täytyy keskittyä juuri makrotaloudellisiin seikkoihin enenevässä määrin. poliittisella tasolla olemme kaikki varmaan samaa mieltä EU 2020 strategian tavoitteista. Niihin meidän tulisi päästä. On tärkeää, että kohesiopolitiikalla on oma roolinsa tässä toiminnassa. Mutta jos unohdetaan tämä poliittinen aspekti, niin meidän täytyy saada aikaiseksi käytännön toimenpiteitä, koska muuten emme saa, saa aikaiseksi niitä tuloksia, joita kaipaamme. Komissio ja parlamentti ovat aina sanoneet, että jos hallinto ei toteuteta järkevällä tavalla kaikilla tasoilla, projektien koko elinkaaren aikana, niin silloin emme voi menestyksekkäästi toteuttaa EU 2020 strategiaa. Sopiminen on yksi asia, toiminta on toinen asia. Me tarvitsemme siis konkreettisia toimenpiteitä ja nyt kysyisinkin kahta seikkaa. Minä todellakin toivon, että te voisitte vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin kysyisin, että missä vaiheessa komissio voisi laatia eräänlaisen ohjekirjan alueen paikallistason viranomaisille siitä, että miten heidän tulisi käytännön tasolla toimia. Tällainen ohjekirja olisi todellakin hyödyllinen, oikeastaan tarpeellinen työväline. Ilman tällaista ohjeistusta on turha solmia minkäänlaisia sopimuksia. Sitten toinen kysymys, ja se liittyy alueen paikallisviranomaisille kohdennetun Erasmus-projektiin. Tällä hetkellä käytännössä ei tapahdu yhtään mitään. Tämä asia on otettu useampaan otteeseen esille tarkistusten kautta tai keskusteltaessa mietinnöistä tai kun olemme keskustelleet komission kanssa. Ainahan positiivisia vastauksia on saatu, se on hyvä asia sinänsä, mutta me emme ole saaneet sitä, mitä me olemme kaivanneet, eli että mitä komissio käytännössä tekee tai haluaisi tehdä asian hoitamiseksi mitä teette esimerkiksi tämän Erasmus-projektin suhteen? Se olisi konkreettista tukea, jota annettaisiin alueen paikallisviranomaisille, erityisesti näinä aikoina. He tarvitsevat teknistä tukea. Heidän pitäisi pystyä laajentamaan omaa kapasiteettia. Hyvät kollegat, olen pahoillani, että vien teiltä minuutin aikaa. Me emme pysty hoitamaan asioita jos puhutte näin kauan ja niin meidän pitäisi vielä kaksi asiaa käsitellä, kaksi lausuntoa tänään, joista on päätettävä tarkistusten jättämisestä ja ei edes jää aikaa Dirkille vastata. Joten haluaisin tosiaan pyytää teitä esittämään kysymyksen ja näin. Ja siinä sitten kaikki rouva Deli. Merci, Madame la Présidente. Kiitos Puhuitte tässä osaamista tai no, ihmispääomasta, osaamispääomasta. Siinähän on kysymys siitä, että kuinka voidaan tehdä niin, että ihmisten tai asukkaiden hyvinvointi on huomenna aluepolitiikan keskiössä. Sanoitte myös, että on olemassa sellaisia ohjelmia, jotka toimivat. On olemassa hyviä käytänteitä, toimintatapoja. Ja siis seuraavassa ohjelma, seuraavalla ohjelmakaudella pitää löytää nämä, siis se mikä hy- maksaa, no, toimii hyvin. Olette puhuneet myös kasvusta. Olen sellaiselta alueelta, jonka nimi on Ile-de-France, joka on erittäin vauras, mutta siellä on kuitenkin kaikkein suurimmat sosiaaliset eriarvoisuudet löydettävissä. Millä tavalla voidaan tämä kasvu nähdä? Tämähän tietysti liittyy niin kutsuttuun osaamista ihmispääomaan. Näiden indikaattoreiden pitää olla kuitenkin tärkeysjärjestyksen alussa. Haluaisin puhua niistä priorisoinneista, jotka koskevat aluepolitiikkaa, ja siinä on kysymys energiatehokkuudesta, ja meillä on pari suurta haastetta, sosiaalinen ja ympäristöhaaste. Täytyy olla rohkeita ja täytyy olla tosiaan todella rohkeita ja investoinnithan tulevat olemaan erittäin kalliita. Meillä pitää olla pitkän aikavälin visio, niin että voidaan tällä tavalla edistää hyvinvointia ja sitten on ajateltava tulevia sukupolvia, meidän lapsiamme ja lapsenlapsiamme. Ja siksi on ajateltava sitä, millä siis niin kutsuttua teknistä apua. Eli jo tänään meidän pitää miettiä uusia rahoitustapoja. Älkäämme odottako vuotta 2013, koska seuraava ohjelmakausi, sehän itse asiassa alkaa melko pian. Ja sitten puhutte todellisen menestyksen ehdoista. Ne ovat myös pitkän aikavälin investoinnit, jos otetaan huomioon kaikki eri osapuolet – on puhuttu tässä esimerkiksi monitasoisesta ulottuvuudesta ja haluaisin muistuttaa teitä, että on ajateltava paikallisesti, jotta voitaisiin ajatella maailmanlaajuisesti. Mikä on kaupunkien rooli nykyään? Miten voi olla Ranskassa sellaisia kaupunkeja, jotka saavat tukea ja toisia, jotka eivät saa mitään? Siis strategian moottori, siis on pitkä aikaisuus ja sitten myös paikallinen visio. Minä haluaisin kuulla tosiaan konkreettisesti teiltä, kun olette sanoneet, että jokaisen valtion on asettava oma prioriteettinsa. Ketkä nämä kriteerit päättävät, me vai he? Esimerkiksi mitä tulee ilmastoon, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja niin edelleen. Tämä on ensimmäinen asia. Ja toinen on sitten se, että Siis on yritettävä saada selvää, mitkä ovat ne eri sidosryhmät, jotka voisivat yhdessä toimia siten, että saataisiin aikaan uskottavia, kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja. Kiitos herra Tremapullo seuraavaksi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää pääjohtajaa. Kolmannessa kappaleessa tässä viidennessä kertomuksessa koskien alueellista kohesiota ja erityisesti kohdassa 12 viitataan siihen, että strategioita tulisi tehostaa ja että jäsenvaltioiden tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa, mikäli tarpeen. Tämä kyseinen kohta tässä asiakirjassa tässä sanotaan, että mikäli tarpeen, ja sehän tarkoittaa tietyntä, tiettyä harkintavaltaa, eli ei tämä ole sitova. Eli kyse ei ole mistään kumppanuusvelvoitteesta. Meidän mielestämme tämä pitäisi olla sitova. Eli että tätä kumppanuutta tulisi ikään kuin tällä sitovalla tavalla ajaa vai ajatteletteko asiaa eri tavalla? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Aana näistä tarkoista huomioista. Haluaisin esittää kysymyksen liittyen tähän suhteellisuuteen tai tiettyihin muuttujiin, olipa nimi nyt mikä tahansa. Haluaisin, että näitä vahvistettaisiin, koska jos hallinto ja lainsäädäntö eivät toimi, rahat valuvat hukkaan. Ja samalla täytyy löytää vajeet. Haluaisin kysyä akkreditoinnista ja tarkastuskertomuksista. Näitä jäsenvaltiot todella pelkäävät. Ne pelkäävät, että syntyy lisää byrokratiaa. Enkä ole oikein ymmärtänyt vielä koko järjestelmää, koska itse näen asian niin, että jäsenvaltioille annetaan liikaa vastuuta. Akkreditointi tulisi olla asia, joka kuuluisi komissiolle tai jollekin muulle Euroopan unionin toimielimelle, jolla olisi leima kädessään. Ja jäsenvaltiot tätä kautta voisivat ymmärtää, että kun ne saavat leiman, niin silloin ne saavat enemmän vapauksia. Ja jos tämä tulisi tavallaan perille, tämä viesti jäsenvaltiossa, niin hyväksyntäkin lisääntyisi. Olenko nyt ehkä ymmärtänyt asian väärin? mutta en usko, että tässä toimitaan oikealla tavalla. Ja sitten kolmas kysymykseni liittyy 2020-strategiaan ja tulossuuntautuneisuuteen. Totesitte, että 2020-strategian tavoitteet on muotoiltu liian laajasti, eikä indikaattoreita vielä ole kylliksi mukana. Miten aiotte tässä toimia? Onko tässä tarkoitus korvamerkitä varoja 2020-strategiaan vai niin, että on yksi iso korvamerkintä vai niin, että on tiettyjä alakohtaisia pienempiä korvamerkintöjä vai onko jotakin prosenttiosuuksia, kuten Lissabonissa 85 prosenttia korvamerkintää vai saadaanko vasta lopussa tulosten perusteella tietty prosenttiosuus, eli tätäkään en ole vielä aivan ymmärtänyt. Stelangurakis, please. Kiitos sitten herra Ankorakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια, μια διαπίστωση. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on pieni kommentti ja sitten kysymys. Kommentti on se, että tähän saakka kukaan rahan Aanner mukaan lukien ole sanonut, että tässä olisi jonkunnäköistä yhtenevyyttä Euroopan alueiden välillä, mitä tulee 2020 tavoitteisiin. Siis on sanottu, että tämä tulisi luomaan jonkunnäköistä yhtenevyyttä ja kaikki tapahtuisi samalla tasolla. Ja sitten kysymykseni, herra Fannista Loi mainitsi tämän. On olemassa erilaisia syitä siihen, miksi eri ohjelmat jäivät panematta täytäntöön. Ja herra Aane sanoi, että on olemassa oikeudellinen perusta, mitä tulee 2020 tavoitteisiin, mitä tulee ohjelmien hyväksyttävyyteen. Ja tässä puhutaan vain joistakin harvoista ohjelmista. Me kaikki tietysti haluamme menestystä ja tehokkuutta – mutta kuten sanoin, niin jotkut ohjelmat, niitä ei vielä ole pantu täytäntöön. Mitä sitten tapahtuu? Ja mitä komission näkemykseen tulee tukikelpoisuudesta tai tukikelpoisuusnäkökohdasta? Jotkut ohjelmathan eivät kuulu 2020 strategiaan, mutta saattavat silti saada aikaan aluekehitystä. Jätetäänkö ne tästä yhtälöstä pois? Derek Vaughan. Thank you, Chair. Uh, we've had lots of discussions uh, in the... Kiitoksia. Onhan tästä keskusteltu aikaisemminkin ja nyt haluaisin ottaa erään asian esille, jonka kollega Anermer mainitsi, nimittäin rakennerahastojen roolia, miten esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteet voitaisiin huomioida. elvytysohjelmaan liittyen tämä oli keskeisellä sijalla ja minä toivoisin, että myöskin vuoden 2013 jälkeisenä aikana tämä huomioitaisiin, sillä yli 8000 kotitaloutta hyötyi tällaisesta projektista. Eli tätä tulisi laajentaa tätä soveltamisalaa ja ottaa huomioon myöskin muut kysymykset, kuten esimerkiksi, että vammaiset ja vanhukset voisivat saada tukea tai että vuokralaiset voisivat saada myöskin lisää tukea käyttöönsä, joten ehkäpä tätä voitaisiin myöskin harkita vaihtoehtoisena tapana eli laajentaa soveltamisalaa ja myöskin tätä tukikauden pituutta. Kiitoksia. Sitten pääjohtaja, teillä on puheenvuoro. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aloitamme Rafan Ehdottomasti olen samaa mieltä siitä, että mitä tahansa muutamme tai uudistamme, niin sen täytyy tuoda mukanaan jotain myönteistä. Ja nimenomaan kentällä käytännössä, koska haluan korostaa sitä, koska meidän on tosiaan katsottava loppukäyttäjiä. Ja kun puhun sitten siitä, mitä käytännössä tapahtuu, niin tässä puhun aluepolitiikan kentästä. Ja aluetasosta me tarvitsemme aivan selvän territoriaalisen ulottuvuuden ja on myös aivan totta, että tämä ulottuvuus, millä tavalla se sitten ilmenee konkreettisissa tapauksissa, se riippuu tietysti niistä ongelmista, jotka on ratkaistava ja sitten niiden maiden ja alueiden koosta, jotka ovat kysymyksessä. On olemassa sellaisia alueita, joilla voi olla viisasta joissakin ohjelmissa mennä alueen alla, alla seuraavalle alatasolle ja on olemassa ongelmia, jotka parhaiten ratkaistaan – multiregionaalisella tai jopa valtioiden välisellä tasolla, mutta meillä on välineet, joilla voimme tehdä tämän, meillä on ohjelmat, joilla voimme hoitaa tämän ja meidän on ehdottomasti, ehdottomasti käytettävä näitä meidän pitäisi seuraavalla kaudella mennä enemmän hajautettuun hallintoon. Voin olla tästä samaa mieltä. Mutta sitten tulee asia, jonka Rova Manesku otti esille. Meidän on varmistettava, työskenneltävä investoitava siten, että varmistamme sen, että alueelliset ja paikalliset tasot, jotka halutaan aktiivisemmin mukaan, omaavat tarpeellisen kapasiteetin, jotta ne voisivat aktiivisesti toimia tässä prosessissa. Herra van Nistelrooy, te sanoitte, että olen hieman optimistinen, mitä tulee muutoksiin ohjelmissa. On tietysti selvää, että melkein käytännössä katsoen kaikki ohjelmat ovat sellaisia, että ne ovat käynnissä. No ehkä tässä liioittelen siis joissakin ohjelmissa on 90 prosenttia käytetty varoista jo. Mutta on koko joukko sellaisia ohjelmia, jotka eivät ole vielä käyttäneet kaikkia rahoja. Jotkut ovat varinneet tiettyjä painopistealueita, mutta niissä on nyt sitten voitu todeta, että kysyntä, mitä tulee toimiin, siis on ollut pienempää kuin odotettu. Ja siis tänä vuonna ja ensi vuonna vielä harkitaan uudelleen näitä ohjelmia. Ja odotan, että näitä ohjelmia tullaan muuttamaan. Se, minkä haluaisin välttää, on se, että ohjelmien muutokset silloin, kun ne menevät, ohjelmat menevät väärin suuntiin. Niin miten nyt sanoisin? Silloin, kun myönteisesti tosiaan käytetään, halutaan käyttää kaikki raha, niin silloin pitäisi meidän olisi pidettävä tosiaan kiinni projektin laadusta ja siitä alasta, jolla, tai siitä haluaisi. Olemassa koko joukko sellaisia projekteja EU:ssa, joissa vielä on hyvin raskaita infrastruktuuriinvestointeja. Ja tätä tullaan jatkamaan myös seuraavalla kaudella. Mutta yleisenä sääntönä Haluaisimme yhdessä alueiden kanssa katsoa enemmän sellaisia tekijöitä kuin investointiosaamispääomaa, sosiaalisen pääomaa, innovoivia, äh, innovoiviin lähestymistapoihin siten, että ei välttämättä jokaisella alueella olisi tällaista silikonväliä, vaan on pikemminkin enemmän kysymys siitä, että käytetään kehittämistä kehittyneitä teknologioita, joita on kehitetty muualla, siis prosesseja tai metodologioita, lähestymistapoja, joita on muualla kehitelty, niin että niitä käytettäisiin uusissa yhteyksissä, jotta voitaisiin saada aikaan aluekehitystä. Ja minun on sanottava, että en tunne yhtä ainutta ohjelmaa tällä ohjelmakaudella, siis sellaista ohjelmaa, jossa ei olisi tätä toivomusta tosiaan parantaa käytän sellaista sanaa, joka ei ole oikea, siis kilpailukykyä. Potentiaalia, mahdollisuuksia, joita näillä alueilla on, jotta tätä voita, potentiaalia voitaisiin kehittää siten, että voitaisiin täten vauhdittaa kehitystä. se, se merkitsee usein viime kädessä sitä, että alueen kilpailuasemaa parannetaan – Rova Manesku mainitsitte Erasmus-ohjelman. Haluaisin hyvin selkeästi sanoa, missä me olemme ja hyvin konkreettisesti, mitä Erasmus-ohjelmaan tulee. Olette varmasti kuulleet tämän useita kertoja. Tämä on hyvä ajatus ja haluamme seurata sitä. Se on ensimmäinen kohta. Ja toinen on se, mitä me teemme tai mitä yritämme selvittää, on – Siis, että meillä on siis lähtökohtana ei Erasmus-ohjelma, jossa on kysymys ihmistä, jotka matkustavat jonnekin tiettyyn paikkaan. Ensimmäinen syy on se, että olemme nähneet, että kun ihmisiä on valittu alueelta ja paikallistasolta, niin he ovat, heillä on ollut tiettyjä rajoituksia kotonaan, siis heillä on täytynyt olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Ja toinen tär- vaikea kohta on ollut tai yksinkertainen asia on ollut käännös ja tulkkaus, koska emme voi olettaa, että paikallisen valittu luottamushenkilö pystyisi kommunikoimaan ja puhumaan vieraita kieliä. Se, mitä me ajattelemme ja mitä aiomme tehdä lähtökohtana, jotta voisimme tämän prosessin käynnistää, on se, että me järjestäisimme jonkunlaisen kesä- tai talviyliopiston tai molemmat, jonne kutsumme – ihmisiä eri alueilta kokoontumaan maansa ulkopuolelle uuteen ympäristöön muiden maiden kollegojen kanssa rajalliseksi ajaksi, jonka he voivat ohjelmoida ja suunnitella. Siis tässä oli kysymys viikosta niin, että olisivat siellä sitten omien, tota, olisivat yhteydessä vastaaviin henkilöihin muista maista ja siellä sitten yritettäisiin aktivoida näitä alueita. Ja uskon, että meillä voisi olla sellainen järjestelmä, jossa periaatteessa, siis niin kauan kuin henkilö on itse asiassa valittu, voisi osallistua pari, kaksi, kolme kertaa tällaisiin tapahtumiin. Ja me käyttäisimme näitä hyväksemme siihen, että ihmiset oppisivat oppisivat toinen toisiltaan ja myös siihen, että välittäisimme näille henkilöille hyvin käytännöllistä tietoa siitä, miten, pitää, miten toimitaan, jotta voitaisiin saada paikallista ja alueellista kehitystä. Olen parhaillaan yhteydessä alueisiin selvittääkseni sen, ketkä haluaisivat isännöidä ensimmäistä tapahtumaa. Ja suunnitelmamme mukaan tämä prosessi alkaisi ensi vuonna. Joten meillä olisi ensi vuonna ensimmäinen opistomme elokuun lopussa, koska suuri etu olisi se, että isännöivä alue, siis silloin kun puhutaan kesäyliopistosta, on olemassa tilat, kapasiteetti esimerkiksi yliopistossa hyvin usein, ja niitä tiloja voitaisiin tällaiselle ryhmälle käyttää kehittää siten, että järjestetään seminaareja, pyörän pöydän keskusteluja, pieniä täysistuntoja ja niin edelleen. Ja nyt sitten hyvin lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Tämä ei ole viimeinen kerta, kun tapaamme, jos ajattelen lähiviikkoja. Rova Deli ehdottomasti totta. Siis tässä on kysymys sellaista strategiasta, jossa ilman muuta on sosiaalinen osallistuminen, siis se osallistava kasvu yhtenä tavoitteena. Ja tässä on koko joukko sellaisia toimia, jotka on otettava erityisesti huomioon tässä. Ja ennen kaikkea mitä osaamispääomaan ja sosiaalisen pääomaan tulee, niin näillä on erittäin tärkeä rooli. Jos ajatellaan usein sitä, että nämä asiat eivät ole sellaisia, että niihin voitaisiin puuttua muualla kuin paikallistasolla tai pienellä alueella. Ja näin ollen nämä alueet ja ennen kaikkea kaupungit, niillä tulee olemaan oma roolinsa ja teksteistä, joita valmistelemme. Aiomme ennen kaikkea korostaa näitä kehitysaspekteja, siis paikallisen kehityksen ja kaupunkikehityksen aspekteja. Ja sitten herra Tremapulos, mitä tulee tähän kumppanuuslähestymistapaan, niin sen pitäisi olla mielestäni sitova mikä ei suinkaan tarkoita sitä, että joka tapauksessa aina tarvitaan tai aina samojen kumppaneiden on työskenneltävä yhdessä, vaan, mutta kaikkien hallintotasojen pitäisi olla aktiivisesti mukana. Eh, strategioiden kehittämisessä, siis kokonaisvaltaisten strategioiden kehittämisessä. Se saattaa olla sellaisia tapahtumia, tapauksia, joissa asioita käsitellään parhaiten paikallistasolla. Ja on olemassa muita ongelmia, jotta sit, jotka sitten voitaisiin, ja toinen äärimmäisyys, voitaisiin käsitellä makro- ja alue, eh, aluetasolla – Kaikissa tapauksissa kumppanuuslähestymistapa minun mielestäni on tällainen peruspilari politiikassamme. Ja ehkä kaikkein suurin etu, joka politiikallamme on tarjottavissa muihin politiiko- politiikkoihin verrattuna. Oh. Ehdollisuus, herra Piipä, sitä me todella tarvitsemme tarvitsemme. Ja tästä akkreditoinnista ja valvontakertomuksesta te ette ole ainut, joka sanoo, että tämä on todella hankala asia. Me tapaamme tällä viikolla budjettipääosaston ja hallintoviranomaisten kesken jäsenvaltiosta, jotta keskustelisimme tästä aiheesta vielä kerran. Ja toivottavasti näin pystymme selventämään sitten joitakin ongelmia molemmin puolin. Ja varmasti voimme sitten havaita, mikä on parempi tie. Eli onko se komission ehdottama varainhoitoasetus, tuoko se todella mukanaan yksinkertaistamista, jota toivotaan, vai onko kenties mahdollisia muita toiminta- tapoja. Ja mitä tulee sitten EU 2020 strategian tavoitteisiin? No tästä keskustelu on vielä kesken. Emme niinkään pohdi tässä korva merkintöjä, vaan pikemminkin sitä, että 15, EUn sisällä olisi 15-20 prioriteettialuetta, jotka koostuisivat tavoitteista, älykkäistä, integroivista ja, tai saavat aikaan kestävää kasvua, älykästä kasvua. Tulemme esittelemään teille näitä tuloksia. Keskustelemme tästä yhdessä, yhdessä teidän kanssanne. Ja tekin saatte sitten päättää sitä osaltanne. Mutta mitä tulee yksittäisiin ohjelmiin tai yksittäisiin valtioihin tai alueihin, niin pitäisimme kiinni siitä, että niiden olisi valittava tietyt ohjelmat näiden tavoitteiden joukosta Niitä voisi olla kaksi tai kolme jossakin tapauksessa tai jossakin toisessa tapauksessa viisi, kuusi painopistealuetta. Tämä riippuu aivan siitä, kuinka paljon määrä rahoja saadaan käyttöön. Tämä on tällä hetkellä tämä perusajatus. Eli se, mitä prioriteetteja valitaan, riippuu pitkälti jäsenvaltiosta tai alueesta. Tässä tulee noudattaa toissijaisuusperiaatetta, mutta kuitenkin niin, että käydään kaikkien osapuolten välillä vuoropuhelua. Tämä tavoitteista. Of course, viipeästi viimeiseen kohtaan. Tietysti mitä yhtenevyys, yhteenkuuluvuuteen tulee Euroopan alueella, niin Rankorakis tilastojen mukaan, jotka olen nähnyt, olen nähnyt, että konvergenssia on, mutta se on erittäin hidas prosessi ja me emme. Mitä lähentymiseen tulee, niin e, en voi luvata, että seuraavan kauden jälkeen olemme sellaisessa tilanteessa, että kaikki ovat samalla tasolla. Mutta tavoite on tietysti se, että yritämme saada lähentää alueita toisiinsa. Siis voisim, että voisimme lähentää tosiaan alueita kehityksessä toisiinsa. Ja tämä on yksi pääsy siihen. Miksi tulevalla ohjelmakaudella, kuten tälläkin kaudella, tulee olemaan vielä hyvin voimakkaas korostus, ei pelkästään rahatuen myöntämiseen EU-sta näille alueille tai niille alueille, joilla on suurimmat ongelmat, kehitys kehitysongelmat Mutta kehitys tulee olemaan että mitä ohjelmiin tulee, joita ei vielä ole käynnistetty. Me olemme nyt tulossa sellaiseen kohtaan, jossa on katsottava kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, onko enää ylipäänsä mahdollista panna näitä ohjelmia tai käynnistää näitä ohjelmia. Tähän saakka meille on aina sanottu kyllä, mutta jossain vaiheessa pikkuhiljaa pääsemme sellaiseen vaiheeseen, jossa meidän on todella kysyttävä itseltämme ja alueelta ja kyseisiltä jäsenvaltiolta, onko hyvä, että rahat ovat jumissa varannoissa sellaisia projekteja varten, joita ei tulla panemaan täytäntöön, mutta emme ole vielä siinä. Meillä on kourallinen ohjelmia vielä, joissa meillä on näitä käynnistysongelmia. Herra Von, mitä tulee energiaa tehokkuustoimiin asunnoissa, me uskomme erittäin vahvasti, että Energia 2020 strategiassa energiatehokkuus on erittäin tärkeä aihe, koska se on, on melko pienillä investoinneilla voidaan saada hyvin suuri vaikutus. Mitä tulee energian säästöön ja CO2-päästöjen vähentämiseen. Ja samalla tietysti tämä saattaa olla hyvin tärkeä tekijä, mitä tulee tähän osallistavaan kasvuun, millä nimellä kutsumme tätä Ja tietysti kuten tälläkin ohjelmakaudella yhdessä kollegojemme kanssa sosiaalipuolelta ja kollegojen kanssa myös esimerkiksi koulutusalalta ja muuta, niin meidän on katsottava yhdessä, miten parhaalla, parhaiten voimme ratkaista sellaisten henkilöiden ongelmat, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä. Minun suuri ongelmani on että vaikka meillä olisi hyvin, tai harjoittaisimme hyvin puhtaasti egoistista ajatte- taloudellista ajattelua, niin sillä hetkellä, jolloin on pitkän aikavälin näkökulma, on tunnistettava, että tilanne ei ole kestävä eikä hyväksyttävissä, jos 500 miljoonaa ihmistä 500 miljoonasta ihmisestä 120 miljoonaa on lähellä köyhyyskynnystä ja sosiaalista syrjäytymistä. Siinähän ollaan tuottamassa tämmöinen potentiaalinen jännitys, jännite ja siis sellaisessa mittakaavassa, että pitkällä taloudellisella näkökulmalla pitää Siis on sanottava, että tämä ei missään tapauksessa ole hyväksyttävä, siis tällainen tilanne. Siis päätän tähän näin ja kiitän tosiaan teitä. Ja vielä kerran pyydän anteeksi siitä, että olin täällä hieman myöhässä. Can you send over to the secretary this, famous study? Niin, tämä mainitseman eh, tutkimus, voisiko se, voitaisiinko se lähettää sihteeristölle ja voisitteko jossain vaiheessa kertoa meille myöskin näistä siirtymäkauden alueista? Ei nyt, mutta ehkäpä tuonempana kertoisitte tästä meille sitten. Me tapaamme joka kuukausi, joten meillä tulee olemaan enemmän aikaa. Erityisesti kiitos siitä, että olitte täällä. Minun on jatkettava nyt työtämme. Kollegat, meillä on viisi minuuttia kuin molempaan mietintöön, joten annan lausunnon kirjoittajille puheenvuoron kaksi kolme minuuttia ja sitten päätämme tarkistusten jättämisen määräajasta. Emme pysty mitenkään eri tavoin hoitamaan tätä, että haluaisin pyytää Rossias. Rosta Estaras Ferraguttia puhumaan tästä yhdennestä meripolitiikasta. Este es un, un informe. Kiitoksia. Aivan lyhyesti tämä mietintö käsittelee asetusta, jossa pohditaan, kuinka voidaan ottaa käyttöön yhdennetty päätöksentekometodi sellainen, jossa eri alat otettaisiin huomioon meripolitiikassa, ympäristö, aluepolitiikka, tutkimus ja niin edelleen. Tässä viitataan tärkeisiin kalastus-, vienti- ja tuonti kohteisiin, rannikkoalueisiin, jotka ovat usein myös merkittäviä matkailukohteita. Ja uskon, että että yhdennetty meripolitiikka käsitteenä on tervetullut. Se on hyvä, koska sen kautta halutaan paremmin saada käyttöön meren tarjoamat resurssit, meriluonnon varat. Olemme tehneet joitakin tarkistuksia, jotka menevät seuraavaan suuntaan. Nykyiset varat, jotka ovat 50 miljoonaa vuosille 2011-2013, mutta tulevaisuuden kannalta täytyy taata, että rahoitus on todella jatkuvaa, jotta yhdennetty meripolitiikka voi menestyä. Ja vuodesta 2014 lähtien täytyy sitten katsoa myös muita tärkeitä rahoitusmuotoja unionin tälle politiikalle. Jäsenvaltioilla on näissä asioissa paljon yhteistyötä ja meidän täytyy antaa jatkuvuutta ja oikeusvarmuutta näille kysymyksille. Samoin tässä on joitakin tarkistuksia liittyen siihen, että saadaan aikaan alueellista tasapainoa, kun määrärahoja jaetaan niin, että eri merialueet tulevat huomioiduksi samalla tavoin, olipa kyseessä Itämeri tai Välimeri. Eli tarvitaan tasapainoa tässäkin asiassa. Sitten tarkistuksessa käsitellään myös ohjelmien valvontaa. Ja tässä joissakin tarkistuksessa käsitellään myös sellaisia rahastoja, jotka voivat vaikuttaa kolmansiin maihin. Tässä oli joitakin tarkistuksia, joita halusin esittää. Kiitos. Meillä ei ole mahdollisuutta enää edes kuullakaan varjoesittelijöitä. Kaikki kommentit, joita haluatte esittää tänään, niin ne on syytä esittää suoraan Rosa Estaras Faraguttille Tarkistusten jättämisen määräaika 3.3. kello 12, eli puolta päivin. Ja näin haluaisin sanoa, että kohta 12 on käsitelty ja kohta 13 viisi minuuttia myös siihen. Luis Pablo Alves, puheenvuoron teillä. Kiitos, hyvät kollegat. Olen esittelijänä yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuutta käsittelevässä mietinnössä. Tämä on oma aloitemietintö. Ja haluamme tässä tarkastella, mikä on nykytilanne, mitä ehkä kaivataan, mitä meillä on jo olemassa. Yleishyödylliset sosiaaliset palvelut ovat eurooppalaisen sosiaalimallin peruskivi ja myös tärkeänä osasena EU 2020 strategiassa. Niillä on merkittävä rooli työllisyyden kannalta ja kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. EU:ssa ne saavat aikaan alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja näillä palveluilla on todella tärkeä ja merkittävä rooli EU:ssa. Totta kai eri jäsenvaltioiden välillä on myös suuria eroja. Tämä täytyy ottaa toisseisuusperiaatteen nimissä huomioon. Palveluita täytyy tuottaa tehokkaasti ja kansalaisten täytyy saada olla tyytyväisiä. Meidän täytyy vaihtaa parhaita käytänteitä ja meidän täytyy todella välttää vääränlaista harmonisointia näissä kysymyksissä, joten pyydämme, että komissio tarkastelee asiaa silloin, kun hajautetaan eri tasoille näitä palveluita, niin toimijoille annetaan myös oikeat toimintamahdollisuudet. Nämä ovat perustavanlaatuisen tärkeitä palveluita, eikä leikkauksiin saa lähteä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, koska nämä palvelut antavat turvaa sellaisille, jotka eivät voi käyttää esimerkiksi yksityisen sektorin palveluita. Ja on myös sellaisia alueita, joilla esimerkiksi saarilla, pienillä saarilla Yksityinen sektori ei useinkaan halua toimia lainkaan ja siksi yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla on todella merkittävä rooli, joten näihin sisämarkkinoiden kilpailusääntöjä ei sellaisenaan voida soveltaa. Me pyydämme sellaista toimivaa operationaalista kehystä, jolla olisi mahdollisimman hyvä oikeudellinen suoja. Komission tulisi määritellä puitteet toimille. Itse tietenkin odotan innolla keskustelua teidän kanssanne. Luis and as in the previous... Kiitos, ja kuten edellisessä tapauksessa aina jota voimme tehdä on viitettä viitatamme tai esitätte suoraan kommentit herra Alvesille ja tarkistusten jättämisen määräaika on 3.3. kello 13. Ja näin haluaisimme, että päätämme kokouksemme tänään ja me tapaamme 21.3. maanantaina 22.3. seuraavan kokouksemme, joka on myös erittäin täyteinen. Joten haluaisin yleisesti sanoa, että kollegat, me voisimme käyttää enemmän aikaa keskusteluihin, jos esitätte kommenttinne lyhyemmin. Jotkut käyttävät viisi minuuttia ja sitten muut eivät saa aikaa tai samaa kohtelua. Joten haluaisin vielä kerran sanoa teille, että teidän pitäisi tosiaan miettiä sitä, millä tavalla käytätte puheenvuoroja kokouksissamme. Kiitos ja toivon teille hyvää viikkoa. Kiitos.